cosa che devo chiedere eh, tutti e due. interrompe la parola. Eh, vediamo, deve essere questo. Sì. Ma il microfono. Pronto, pronto, Prova pronto, pronto, pronto. Sì, sì, ci sente. Bene. Okay. Ah, ecco. L'attrice presente. Hyvä on. Esittelijä on paikalla täällä joukossamme, edustaja Omen Rauten, koska meillä on hyvin tiukka aikataulu tänään. Olemme sitten täsmällisiä, vaikkakin no ehkä hiukan hiukan pari minuuttia myöhässä ja aloitamme kokouksemme. Kuten esityslistasta näette, ensimmäinen kohta liittyy mietin päätöslauselmaehdotukseen liittyen Turkin edistyskertomukseen vuodelta 2009 ja annan nyt puheenvuoron esittelijä Omen Räytönille, joka meille kertoo mietintönsä pääkohdat. Se on tällä hetkellä olemassa vain englanniksi ja tänään iltapäivällä meillä on mahdollisuus vielä keskustella neuvottelujen edistymisestä Turkin kanssa Turkin Eurooppa-integraatio ministerin kanssa, herra Bajisin kanssa. Nyt annan teille puheenvuoron, edustaja Rauten. Ja Ehm, geachte collega's. Puheenjohtaja, kunnetut kollegat. Kukaan ei ole ihan aamuvirkku, mutta joka tapauksessa jatkamme. Dit is het ehm, eerste voortgangsrapport van deze nieuwe legislatuur. Laat ik daar... Ensiksi niin, käsittelemme Turkin edistymis raporttia. Sitä käsittelimme tämän vaalikautemme aikana paljonkin. Mielestäni tämä on meidän uskottavuutemme kannalta tärkeä kysymys ja näitä edistysaskelia täytyy arvioida hyvinkin tarkasti ja hyvinkin äm, objektiivisesti sekä tasapainoisesti. Hyvä puheenjohtaja, olen kovasti kiinnostuneena lukenut ja katsellut näitä näitä kommentteja, joita tekstiin on esitetty, mutta toivon, että ei tähän tule sen enempää tarkistuksia, koska mielestäni tämä teksti on nyt jo hyvin tasapainoinen kaikine kappaleineen. Emme puhu pelkästään Euroopan unionin komission tiedonannosta Turkin edistymisaskeleista, vaan puhumme myös kaikista tapaamisista, joita on järjestetty Brysselissä kaikkien osallistujien kanssa. Ja minä haluaisin tässä nyt puhua omassa tekstissäni kaikkien osapuolten puolesta. Ja tämän, tälle vuodelle on asetettu tietyt etusijakysymykset ja seura ensimmäinen niistä on se valtava keskustelu, jota Turkissa on käyty viranomaisten välillä, erityisesti kurdikysymyksestä ja sitten ja alaviiteistä. E, ja, ja sitten minun mielestäni on hyvä huomata, että kaikki nämä osapuolet ovat osallistuneet keskusteluun hyvin e, rakentavasti. Kaikki tämä täytyy tietysti vielä tuoda virallisten asiakirjojen muotoon. Sitten puhuisin tuosta lainsäädännöstä. Siinä, sitä, siinä pitäisi myös ottaa huomioon kaikki nämä erityiskysymykset. Kaikkien osapuolten täytyy pystyä käyttämään hyväkseen niitä mahdollisuuksia, joita tällä, nyt tällä hetkellä on niille tarjolla. Sitten toiseksi, toisena etusijakysymyksenä ovat nämä poliittiset kriteerit. Viime vuosien aikana ei ole poliittisia kriteereitä vielä riittävästi viety eteenpäin. Joissain asioissa tietysti on päästy eteenpäin ja lainsäädäntöä on jo luotu, mutta ne eivät välttämättä ollenkaan täytä vielä vaatimuksia. Esimerkiksi naisten oikeudet. Tämä on oikeudelliselta kannalta aivan hyvä, hyvin hoidettu, mutta kuitenkin esimerkiksi perheväkivalta ja sitten pakko, pakkoavioliitot, niitä ei ole vielä ratkaistu. Ja nämä kysy kysymykset on pakko ratkaista. Myös on hyvin merkittävää soveltaa näitä lakeja aivan oikein. Sama koskettelee myös kidutusta ja lahjontaa ja monia muita rikollisuuden muotoja. Hyvä puheenjohtaja, minun käsitykseni mukaan on myös syytä uudenaikaistaa oikeuslaitosta. Turkilais, turkilaisten täytyy pystyä luottamaan tehokkaaseen ja riippumattomaan oikeuskäytäntöön ja oikeuslaitokseen. Hallitus on esittänyt meille strategian, Turkin strategian, ja se on siitä on päätetty yhdessä Euroopan unionin edustajien kanssa. Minä toivon, minä toivon täydestä sydämestäni, että hallitus todellakin saisi selkeitä tuloksia aikaan tästä uudistushankkeesta. No, sitten vielä nuo uskonnollisten vähemmistöjen oikeudet. Tämä kuuluu näiden ei edistyneiden asioiden luetteloon. Me olemme kiinnittäneet paljon huomiota tähän asiaan. Turkki voisi osoittaa tässä myös todellakin vilpitöntä tahtoa viedä eteenpäin asioita. Kreikan, patriar, Kreikan patriarkka on puhunut Kreikan patriarkaatista on puhuttu hyvinkin paljon Turkissa, mutta siitä mitään ei oikeastaan tehdä todellisuudessa. Ja toinen kysymys on ilmaisuvapaus, jota joka ei toimi Turkissa. Pit paljon, ja monia internetsivuja on suljettu, samoin kuin riippumattomia tiedotusvälineitä. Asioita täytyy käydä muuttamaan edelleenkin Turkissa on monia tällaisia teollisuuskonglomeraatteja, jotka puolustavat omia etujaan tiedotusvälineissä eikä muiden äänelle jää sijaa. Puheenjohtaja, minun mielestäni tarvitaan uudistuksia tähän samoin kuin työlainsäädäntöön, esimerkiksi mielenosoitusten näkökulmasta ja sitten lakon ja yleislakon näkökulmasta. Kaikkia näitä täytyy, täytyy sitten pystyä hallit, hallinnoimaan Turkissakin lainsäädännöllisin keinoin. Ja sitten kansainvälisen työjärjestön ilon sääntöjä Turkissa ei vielä noudateta. Puheenjohtaja, kaikki nämä uudistukset täytyisi viedä päätökseen. Sama koskee sitten tietysti myös Kyproksen kysymystä. Ja Armenian lähentyminen Turkkiin päin on oikein myönteinen asia. Tämä on hyvin historiallinen kysymys ja hankala kysymys, samoin kuin Nabucco-asia, vaikka sekin on osoittanut nyt myönteisiä merkkejä. Ja, lisäksi Turkin kanssa tehtävä sopimu, sopimus Turkin ja unionin välillä omien kansalaisten takaisinotosta. Ja sitten tarvitaan uudistuksia siihen, että yhteiskunta ei pääse polarisoitumaan tiettyihin blokkeihin. Ja tämä Turkin yhteiskunta tarvitsee uudistuksia ja uudistusmielisiä uudistuksia. Ne ovat Turkin kannalta kaikista merkittävimpiä, jotta voisimme saada Turkin unionin jäseneksi, mutta myös tietysti turkkilaisten kannalta erityisesti, jotta Turkista voidaan tehdä sellainen valtio, joka pystyy tulevaisuudessa hyvin etenemään ja edistymään. Puheenjohtaja, tämä oli kaikki, mitä halusin nyt sanoa ja toivon ainoastaan, että voisimme tästä nyt päästä rakentavasti eteenpäin ja toivon, ettei tähän kovin paljon tarkistuksia, tarkistuksia jätettäisi, koska se ei helpota tilannetta. Kiitoksia edustaja Omen Rauten. Teidän esityksensä oli hyvin ytimekäs ja myöskin riittävän laaja. Kiitän teitä ja menemme nyt keskusteluun. Meillä on aika rajoitukset alusta asti. Ensinnäkin edustaja Hauit kaksi minuuttia. Uh, uh, Haluaisin onnitella Riiaa. Tämä on tasapainoinen mietintö ja hyvä lähtökohta. Me ryhmässämme teemme parhaamme tehdäksemme yhteistyötä ja Viime viikolla äänestimme laajentumistrategiasta ja osoitimme, että Euroopan parlamentti kykenee osoittamaan konsensusta Turkin suhteen. Sen pitää pyrkiä. Herra Brock osoitti huoltaan silloin Kööpenhaminan kriteerit ovat tässä mietinnössä siellä Me tuomme sitä. Olen voimakkaasti samaa mieltä Omer Rättänen kanssa siitä, että ei ainoastaan hallituksen tasolla, vaan poliittisten puolueiden ja yhteiskunnan tasolla pitää saada yhtenäisyyttä ää, äh, rikon tapaus ja oikeusvaltion periaatteet ovat tärkeitä. Ää, äh, ei pitää myöskin arvioida tilannetta mainitun ener- ää, äh, mediaryhmän suhteen ja energiatilannetta pitää arvioida. Ja pitäisi kuitenkin muistaa, että komission edistysraportissa pidetään Turkin viime vuoden edistystä myönteisenä, mutta on alueita, joissa me voisimme saada yksityiskohtaisempia kommentteja. Haluaisin työskennellä Omerätänin kanssa sen eteen. Kaksi loppunäkökohtaa. Ensinnäkin komission kertomus katsoo taaksepäin mittaa edistystä ja toivon, että päätöslauselmamme katsoo eteenpäin ja haastaa turkilaisen kumppanimme uusiin edistyksiin seuraavalla kaudella. Meillä on ennakoimattoman suuri, suuri avoin ikkuna edistykselle turkilaisessa yhteiskunnassa. Ja katsokaanpa edistystä kasvoihin Armenian ja Kurdistanin tilanteen suhteen jättää tilaa vielä edistykselle, mutta nämä ovat merkittäviä ennakoimattomia läpimurtoja ja meidän täytyy antaa kunnolla – tästä myöskin plussaa. Kiitoksia edustaja Hauit ja seuraavaksi edustaja Lamstorff kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin kiitän kollega Olli Räytäniä, joka tutulla tavallaan on erinomaisen äh, pohjan työllemme luonneet selkeä ja tasapainoinen asiakirja. Varmasti asetamme painopistealueita. Mielipiteen vapaus on minun ryhmälleni erittäin tärkeä aihe ja varmaan eh, sitä haluaisimme tässä vielä vähän korostaa. Komission edistyskertomus on eh, tässä hyvin selkeä eikä kovinkaan diplomaattinen, mitä tulee huolenaiheisiin ja meidän täytyy tätä ehkä hiukan vielä vahvistaa. Tämähän on paradoksi toisaalta. Käydään avointa keskustelua monista kriittisistä kysymyksistä. Toisaalta oikeudelliset puitteet eivät ole riittävät, joten täysin päinvastainen tilanne kuin uskonnonvapauden kannalta. Tämä ei ole liberaaleille ehkä niin tärkeä asia kuin EPPlle, mutta se on myös perusvapaus, josta haluamme keskustella. Menneisyydessä painotin aina diplomatiaa ja demokratiaa ja sitä, että täytyy erottaa näiden kahden asian välillä. Richard Howitt on oikeassa siinä, että on myönteistä, että Armenian suhteen on tapahtunut edistystä, mutta maan sisäinen demokraattinen kehitys on kaikkein merkittävintä. Sen täytyy olla meille tärkeintä. Ja diplomatiasta haluaisin sanoa vielä kaksi asiaa. Ensinnäkin erittäin hyvä, että Armenian suhteen on edistytty, mutta toivoisin, että Ankaran pöytäkirjan täytäntöönpanossa oli sama, olisi samanlaista edistystä. Valitettavasti näin ei ole. Ja diplomatian näkökulmasta kyllä hiukan hämmennyn, kun presidentti Ahmadinejad ja Turkin pääministeri kutsuu ystäväksi ja Sudanin presidentti tie otetaan vastaan Istanbulissa, vaikka hän on kansainvälisen rikostuomioistuimen etsimä. Joten tässä täytyy kyllä kysyä, että mikä Turkin hallituksen tavoite tässä oikein on, mutta kokonaisuudessaan tasapainoinen mietintöluonnos ja varmasti tältä pohjalta voimme tehdä hyvää yhteistyötä. Kiitoksia edustaja Lambsdorff ja seuraavaksi kollega Weigel kaksi minuuttia. Grazie signor Presidente. Na imamo resnično Meillä on edessämme erinomainen mietintö. Se on analyyttinen ja diplomaattisesti muotoiltu. Poliitikkoina me olemme kiinnostuneita lähinnä poliittisista arvioista. Ja uskon, että tässä päätöslausumaehdotuksessa on hyvä tasapaino sen faktan kanssa, että Turkki on monimutkainen monikulttuurinen yhteiskunta, jossa nyky- ja perinteinen yhteiskunta kohtaavat. Ja niiden lähentyminen on pitkällä aikavälillä välttämätöntä. Euroopan poliitikkojen näkökulmasta on jotakin kielteisiä arvioita Turkista esitetty. Turkki on pannut merkille pahoiteltavat arviot, ja olen iloinen, että näitä pahoiteltavia arvioita tässä mietinnössä ei ole. Meidän täytyy olla herkkiä, avoimia vapauksille. Me otamme ihmisoikeudet, vähemmistöoikeudet, lehdistövapaudet, tasa-arvon, annettuina Euroopassa. Mietinnössä on myöskin mainittu, että Turkki on kumppanimme rauhan turvatoimissa ja muissakin yhteistyöprojekteissa Naton puitteissa, jonka jäsen Turkikin on. Seuraavaksi kollega Mauro, kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Ottaen huomioon, että meillä on äh, vain vähän aikaa, keskityn ainoastaan yhteen asiaan. kollega Almen Rautenin erinomaisen työn pohjalta. Nimittäin haluaisin arvioida Turkin hallituksen aluepolitiikkaa. Se hyödyttää sitä, että Ähm, maassa on useiden vuosien ajan ollut jo vakautta. Äh, selitän hiukan. Meillä on Eurooppa, joka kolkuttaa, äh, meillä on Turkki kolkuttaa Euroopan oville ja se on edistymässä äh, tällä saralla. Toisaalta meillä on myös Turkki, joka kehittää turkinkielisessä maailmassa, Kiinassa, Mesopotamiassa Äh, yrittää olla johtoasemassa tällä alueella. Kuten kollega Lambsdorff sanoi, äh, suhteiden äh, sellaisiin maihin kuten Iran, Irak ja Syyria, niiden täytyy nostaa meillä esiin se kysymys, onko tämä yhteen sopiva Euroopan unionin yleisen politiikkojen kanssa, joten meidän täytyy kiinnittää huomiota tähän asiaan ja osata arvioida Turkin liittymisponnitteluissa myöskin sitä, mitä Turkki tekee maailmanlaajuisella näyttämällä, koska seuraukset eivät liity ainoastaan Jandin kanssa harjoitettuun ystävyyteen, vaan tällä voi olla myös strategisia vaikutuksia. Nimittäin se, mikä Turkin niin kutsuttua neo-ottomaanisella politiikalla voi olla vaikutuksia. Kiitoksia. Ja nyt kollega Atkins, kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan poimia vain yhden ulottuvuuden tästä erinomaisesta mietinnöstä. Tapasin eilen äh, Famagustan pormestariin Kyprokselta parin kollegan kanssa, vaikka olen ollut vähän kahta mieltä Turkin liittymisen suhteen. En ole sen enempää vastaan tai puolesta, mutta selvää on, että Turkin perään antamattomuus Kyproksen suhteen on avoin haava, ei ainoastaan Kyproksella, mutta kollegoiden joukossa. Ja minusta meidän velvoitteemme on tehdä kirkkaaksi selväksi, että me olemme tyytymättömiä siihen, että asiat ovat jumissa. Siellä täällä vähän liikettä, mutta kokonaisuudessaan tilanne on jumissa. Omasta lukemuksesta tiedän, tunnen sekä ää, äh, Kyproksen kreikkalaisia ja turkkilaisia, jotka he asettavat aina Kyproksen etusijalle ja kreikka ja Turkin jäl- äh, kakkosijalle. Ei heillä ole niin paljon ongelmia ja Famagustaan Varmistari sanoi, että suhteet yhteisön välillä ovat kaiken kaikkiaan hyvät, mutta Turkin suunnalta kaipaamme liikettä. Ja olisikohan tässä päätöslauselmassa tilaa vahvistaa pyyntöä, että, että pyytäisimme, että Turki ei olisi niin järkähtämätön. Että tämä on ratkaiseva kysymys. Nikosi on Euroopan mahdollisesti maailman ainoa jaettu pääkaupunki. Ja ongelma on yhä ratkaisematta, että vetoaisin ää, esittelijää kiireellisesti harkitsemaan asiaa, tekemään tälle tilaa ja jos tarvitaan tekemään tilaa tarkistukselle näiltä linjoilta. Kiitoksia edustaja Atkins ja seuraavaksi edustaja Flotre, EU-Turkkivaltuuskunnan puheenjohtaja. Kiitoksia. Niin nyt on hyvä antaa puheenvuoro myös valtuuskuntien edustajille tässä keskustelussa. Omenreitonin teksti on aivan loistava keskustelun pohja ja työn pohja meidän valiokunnallemme ja minua haluaisinkin kiittää häntä eh, tästä ponnistelusta, etenkin myös siitä syystä, että tässä ensimmäisissä artikloissa lausunnossa ja ja näissä päätelmissä puhutaan myös näistä myönteisistä asioista, samoin kuin rohkaisun, kohte, rohkaisun aiheista Turkin kannalta Turkin viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta katsottuna. Nämä ovat oikein myönteisiä asioita. Tahtoisin, että Kööpenhaminan kriteerit, joista täällä puhutaan ja joihin joihin vaadittaisiin tiettyjä pieniä lisämuutoksia. No, meidän tekstejämme kovasti kommentoidaan Turkin lehdistössä ja meidän täytyy kirjoittaa sellaisia tekstejä, jotka voivat hyödyttää yhteiskuntaa ja puolipoliittista liikettä, ammattiliikettä, järjestöliikettä, jotka tekevät työtä kansanvallan kehittämiseksi Turkissa. Minun mielestäni siitä syystä olisi hyvä eri eri kohdissa puhua edelleen perusoikeuksista tarkemmin. En usko, että on syytä nyt laittaa nämä viisi erityiskohtaa näistä uskonnollisista vähemmistöistä, kun e, nämä ammattiliitto-oikeudet saavat osakseen ainoastaan Kööpenhaminan kriteeri kohdan yhdessä ainoassa kappaleessa ja siellä puhutaan ammattiyhdistysvapaudesta ja sen sellaisesta. Tämä vaatisi kyllä mielestäni paljon tärkeämmän paikan täällä tekstissä samoin kuin ilmaisun vapaus. Ei meidän kannata nyt näin vähän käsitellä näin tärkeää kysymystä ja sitten uhrata uskonnollisille vähemmistöille niin paljon ja sitten jättää ammattiyhdistysliike niin vähäiselle huomiolle huomiolle näissä keskusteluissa. Ja nyt jos keskustelemme tästä, niin teillä nyt aika alkaa loppua. Niin, no me käymme tässä keskustelussa, tämä on ensimmäinen keskustelu mietinnöstä, niin, ja minä olen valiokunnan puheenjohtaja, niin minulla kyllä on oikeus sanoa jotain tähän tässä keskustelussa. Enkä ole todellakaan vielä päättänyt puheenvuoroani. Minun mielestäni tässä, tästä puuttuu myös siirtolaisten, maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden oikeuksista kohta. Siitä on keskusteltu paljonkin Euroopan neuvostossa ja kun me nyt yritämme sitten ryhtyä keskustelemaan takaisinottosopimuksesta uudelleen Turkin kanssa, niin asiaa olisi syytä käsitellä tekstissä. Ja sitten vielä ehdottaisin, että no niin, puheenjohtaja, kyllä, kyllä, minä lopetan kohta, mutta minun mielestäni olisi syytä suoraan viitata tuohon liittymisnäkymiin, asiaa käsiteltiin eilen Marokon edistymisaskelten kohdalla ja minun mielestäni tämä valvonta ja seuranta Turkin kohdalta täytyy todellakin pohjautua näihin tulevaisuuden näkymiin ja siitä syystä meitä voidaan toki arvostella siitä, että me olemme nyt sitten olemme järjestäneet ikään kuin räätälöityjä edistymisneuvottelutilaisuuksia. No niin, kiitokset nyt kuitenkin kärsivällisyydestänne. Niin, kiitän siitä, että arvostatte kärsivällisyyttäni, niin, mutta tämä oli viimeinen kerta, että näin toimin. Edustaja Giorgio, kaksi minuuttia. Kiitoksia Ria Omen Räittenille tästä tekstistä. Tämä on hyvin puolueeton teksti ja tämä heijastelee todellakin todellisuutta Turkissa ja siinä kiinnitetään huomiota tiettyihin kielteisiin ilmiöihin, joihin meidän parlamenttimme on puututtava. Valitettavasti Turkin parlamentilla ei ole samanlaisia oikeuksia kuten meillä, eikä siellä ole vielä käsitelty esimerkiksi lakkoasiaa ollenkaan, sitä ei ole vielä lainsäädännöllä selvitetty. Ja myös Armenian suhteet ovat vielä auki ja neuvottelujen niistä neuvottelut Armenian suhteesta, emme saa ajatua siihen harhaan, että luulisimme, että tilanne olisi parempi erityisesti tämän viime vuoden aikana tosin verenvuodatus on ollut vähäisempää. Kurdikysymykseen täytyy vielä puuttua paljon tarkemmin, vaikka siihen onkin nyt jo puututtu, ja demokratian vastaiset toimet on päätet, lopetettava. Turkin valtion rakenteen, rakenteen pitäisi puoltaa paremmin tuota oikeusvaltioperusteita. Ja Kyproksen kysymys, kysymyksestä Turkin on, on kunnioitettava kaikkia niitä asiakirjoja, jotka se on allekirjoittanut, ja Turkki ei ole sulkenut omia lentokenttiään Kyproksella, eikä myöskään ole vielä ö, näitä rekisteröinyt kaikkia kyproslaisia. Tämä Kyproksen kysymys on vielä aivan auki. Ei tämä voi jäädä pelkästään kuolleeksi kirjaimeksi johonkin tekstiin. Tämä ongelma koskee koko Eurooppaa, tämä Kyproksen ongelma. Ja, ja sitten lopulta käy niin, että ikään kuin annetaan ymmärtää, että Euroopan unioni antaa Turkille lahjan, lahjaksi tämän Kyproksen ja Turkki ei perusoikeuksia näin ollen toteuta Kyproksen kysymyksessä. Turkin täytyy nyt to, täytyy tosin huomata, että Turkki on edistynyt ja me kyprosla, mutta me kyproslaisina toivomme, että kuitenkin meidän, meidän ääntämme kuultaisiin, koska me tunnemme Turkin mahdollisimman hyvin. Kovacev per due... Edustaja Kovacev, kaksi minuuttia. Grazie, signor Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Ja haluaisin kiittää Rava Omer Rättäniä hyvästä tasapainoisesta mietinnöstä. Me tunnustamme, että Turkki on tehnyt edistynyt tietyllä alueella talouden alueella, ihmisoikeuksissakin. Edistystä on tapahtunut suhteessa naapurimaihin. Kiinnittäisin huomiota kahteen asiaan nyt. Te tiedätte, että Turkin ja Bulgarian välillä on joitakin ongelmia. Turkin ja Bulgarian välillä on eräs vanha sopimus, joka aiheuttaa ongelmia. Ja sitten on ongelma bulgarialaisten pakolaisten kanssa. Ja haluaisin Terova Omereiden ottaa nämä kysymykset mietintöön. Minusta on aika huolestuttavaa, kun Turkin ulkoministeri vierailullaan Balkanin maissa, kuten Sarajevossa, sanoi, että ottomaanien läsnäolo Balkanilla oli myönteinen asia. Ja kun ulkoministeri sanoi, että Turkki suojeli Balkanin väestöä. Näin ei ollut. Äh, niin. En usko, että Turkin ministerin pitäisi sanoa näin, kun Turkki koputtaa Euroopan oveen. Onorevole Mavronikolas. Edustaja Mavronikolas, kaksi minuuttia. Kiitokset puheenjohtaja. Minä haluaisin omasta puolestani huomauttaa, että on hyvin tärkeää Turkin kanssa elää hyvissä naapurisuhteissa ja vaatia Turkilta myös omiin naapureihinsa nähden tätä. Nyky, tämä teksti on nykymuodossaan hyvä ja sitä voidaan tukea. Haluaisin kuitenkin huomauttaa, että jotkut Turkin toimet saattavat tulla tulkituiksi hyvän tahdon osoite, osoite, osoituksena kuten Armenian kysymys, mutta kuitenkaan sitten todellisia tuloksia Armenian ja Turkin välillä ei ole saatu aikaan eikä niihin välttämättä kiinnitetty riittävästi huomiota. Kyproksen päin meidän täytyy suhtautua siten, että Kyprokshan on vaarassa tulla Turkin miehittämäksi ja kolonisoimaksi ja tahtoisin, että tekstissä mainittaisiin yhdellä lauseella selvästi se, että meidän täytyy pyrkiä estämään tällainen Kyproksen kolonisointi. Turkki ei ole mitään vielä saanut aikaan Kyproksen suuntaan. Sen sitoumuksista yhtäkään ei ole vielä toteutettu. Ja kun keskustelin Farmakuksen pormestarin kanssa, niin on kyllä huomattava, että tuo kokku on suorastaan haamukaupunki, aavekaupunki, vaikka se on ollut siellä pitkät ajat. Voisimme tekstiin lisätä myös sen, että Ankaran pöytäkirjaa pitäisi oitis ryhtyä toteuttamaan ja energiakappaletta pitäisi ryhtyä myös heti käsittelemään. No niin, ilmeisesti nyt täytyy lopettaa. Kiitoksia edustaja Boskurt, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää Omerattenia. Hän on minusta luonut meille hyvän pohjan vastaiselle työlle. mietin tämän on tasapainoinen kuten aina. Sanoisin kuitenkin pari sanaa lisää naisten oikeuksista. Minusta oikein hyvä, että lesbojen ja homoseksuaalien oikeudet on otettu huomioon ja ajattelen myöskin transihmisten oikeuksia. joitakin myönteisiä askeleita on myöskin tapahtunut suhteessa Armenian ja kordisuhteissa. Tätähän me olemme pitkään vaatineet. Tiedän, että tilanne on hankala. Tiedämme myös, että myönteistä työtä on tehty, mutta meidän pitäisi ehkä sitten painottaakin tätä parlamenttina vähän enemmän. Sitten uskonnonvapaus. On erittäin tärkeää, että kristittyjen vähemmistöjen oikeuksia suojellaan. Olen kuitenkin myös sitä mieltä, että meidän pitäisi ottaa kokonaisnäkökulma ja tarkastella uskonnonvapautta kokonaisuudestaan. Ei puhuta ainoastaan kristityistä, vaan uskonnonvapaus kokonaisuudessaan on jotain, jota meidän pitää kannattaa parlamentissa. Ja lopuksi maininta kahdenvälistä suhteista. Kun komission jäsen puhui Sloveniasta ja Kroatiasta, hän on sitä mieltä, että kahdenvälisiä suhteita ei pidä nähdä neuvotteluiden kompastuskivenä. Tässä mietinnössä on kuitenkin mainittu bilateraaliset suhteet. Mitä hän esittelee oikein tästä ajattelee? Kiitoksia edustaja Bosku, edustaja Koppa, kaksi minuuttia. Kiitoksia. Niin minä haluaisin kiittää esittelijäämme. Hän on myös tämä, tänä vuonna tällä kertaa meille esittänyt loistavan tekstin. Haluaisin kiinnittää huomiota pariin kohtaan ja tahtoisin pyytää siihen kommentteja, etenkin Ankarasta. Ankaran pöytäkirjasta. Omenreitten viimeksi pyysi, että määrittelisimme päivämäärän, jolloin tuota pöytäkirjaa tulisi ryhtyä, tai se pitäisi ratifioida. Tämä, tänään vuoden aikana vielä ei ole tuota päivämäärää löytynyt ja vielä toivotaan, että energiakappaletta ryhtyttäisiin käsittelemään. Miten on mahdollista, että yksi valtio, joka neuvottelee 26 jäsenvaltion kanssa 27 unionin jäsenvaltiosta ja siitä toivotaan, sen toivotaan avaamaan vielä yksi neuvottelukappale. Ja sitten vielä puuttuisin tähän Omen Räytenin viime tekstiin, jossa puhuttiin monikulttuurisuudesta ja näiden Turkin saarten monikulttuurisuudesta ja tahtoisin tietää, miksi tästä on pidetty kiinni. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Tanno kaksi minuuttia. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti. Haluaisin ryhmäni puolesta onnitella Rava Omen ja sitä, tähän tänä vuonna tuottanut erittäin tiiviin, mutta tasapainoisen ja kattavan mietinnön. Kiinnittäisin valiokunnan huomiota ainoastaan kohtaan 32, jota täytyy pikkasen vahvistaa. Ottaen huomioon, kuinka paljon poliittista pääomaa on käytetty – Armenian kauppasaaren lopettamiseen. Presidentti Sarkozy äh, haastoi vahvan armenialaisen diasporan ja kun tämä protokolla allekirjoitettiin, niin seuraavana päivänä Turkin pääministeri sanoi, että riippumatta siitä, mitä on tehty, hän ei ollut valmis puskemaan tätä läpi Turkiin parlamentissa, missä hänellä on iso enemmistö ja missä se menisi helposti läpi ennen kuin Nagorno-Karabah-ongelma ratkaistu. Ja tässä pelattiin Bakun Azerbaidžanin nationalistien käsiin, jotka yhdessä vaiheessa olivat valmiita tekemään sopimuksia ja kaikki raha on nyt menossa Azerien valtion kassaan ja he ovat aika sotajalalla ja sanovat, että he valtavat Nagorno-Karabahin asein. Meidän pitäisi en, ilman ennakkoehtojen asettamista sanoa, että pahoittelemme, että Turkin hallitosta näyttää etääntyneen sopimuksesta, mutta tämän sanottu niin kaikissa muissa aspekteissa mietintö on erittäin tyydyttävää. Tämä kattaa kuul- naisten kunniamurhat ja uskonnollisvähemmistöt erityisesti kristityt ja kreik- ortodoksiseminaarin ja Syyrian ortodoksit. Kiitoksia edustaja Tannok ja viimeisenä puhujana edustaja Papadopoulos kaksi minuuttia. Hyvä puheenjohtaja. Omen Räytenin lausunto on hyvin diplomaattinen. Siinä puhutaan monia edistyskohtia, mutta siinä puhutaan myös ongelmista. Meidän täytyy kiihdyttää tiettyjä lainsäädäntöön liittyviä uudistus, uudistussitoumuksia ja pyrkiä saamaan tietoa riittävästi asioista. Lehdistövapaudessa, naisten ja miesten tasa-arvossa ja armeijan läsnäolossa on vielä ongelmia, ja, mutta nämä Armenian suunnan edistymiset ovat tietysti hyviä. Mutta me tarvitsemme tietoa myös muista Kyprokseen liittyvistä, muista kysymyksistä, muun muassa Kyproksen kysymyksestä. Ankarasta on sanottu, että tätä pöytäkirjaa ryhdytään noudattamaan, mutta niin ei ole ryhdytty. Siihen ei ole ryhdytty, ja sen joukot, Turkin joukot ovat vahvana Kyproksen Kyproksella edelleenkin. Ja, ja e, Turkin joukkoja Kyproksella on vain kasvatettu. Ja sitten Turkin kreikkalaiset joutuvat elämään edelleenkin e, epätoivoisessa tilanteessa. Kyproksen tasavalta ei pysty kunnolla taloudellisesti myöskään toimimaan. Ja näitä lentokenttäkysymyksiä ei ole Kyproksella ratkaistu. Meidän täytyy painostaa Turkia ja meidän täytyy todellakin toimia siten, että tuo ympäristökappale saadaan myös keskusteluun pikapuoliin, samoin kuin energiapuoli. Turkia ei suinkaan tule miellyttää, vaan sitä pitää rangaista sen ongelmista. Ja kiitän nyt kuitenkin Rovaumen ja hän varmasti saa meidän kaikki tukemme. Kiitoksia. Nyt meillä on komissiosta herra Filari. Eh, ei enempää kuin viisi minuuttia pyydän. Merci beaucoup, monsieur le président. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Enpä minä varmaan viittä minuuttia tarvitse. ilmaistakseni komission arvostuksen tälle mietinnölle, joka on meistä kokonaisuudessa erittäin tasapainoinen. Se heijastelee erittäin täsmällisesti Turkin tilannetta. Tase on mielestäni oikea ja jämpti ajatellen viime vuotta. Siinä todetaan, millä aloilla Turkilla on vielä edistymistä odotettavissa – Ehkäpä me voisimme vähän enemmän miettiä e, jotenkin perusvapauksien asemaa suhteessa toisiin. Vähän niin kuin Rova Flotre, Flotre totesi, että tässä voitaisiin tasapainottaa tilannetta vähän ehkäpä jotkut perusvapaudet tapasivat vähän vahvemman aseman kuin toiset tekstissä. Riia, olemme lähettäneet sinulle mielipiteemme liittyen komission kertomukseen ja voisitteko miettiä sitä, että jos te mietitte, viittaatte komission kertomukseen, te todet, Tätä että edistyminen on ollut rajoitettua viime vuonna, se ei kyllä täysin heijasta meidän kertomuksemme kokonaissävyä. Mutta olemme valmiita keskustelemaan tästä, mutta vielä kerran. Mutta painottaisimme mietin erinomaista laatua ja onnittelemme sinua tästä tekstistä. Kiitoksia herra Filori. Nyt Keskustelun päättää esittelijä. Olkaa hyvä, edustaja Omenra. Um, niin, puheenjohtaja. Käsittelen muutamia kysymyksiä mietinnössä, jonka joka täytyy pitää kiinni tietystä pituudesta. Ei voida ottaa kaikkia yksityiskohtia huomioon, jotka täällä on tänään mainittu. Kollegani mainitsi Bulgarian. Hyvä puheenjohtaja. Bulgaria oli mietinnössä viime vuonna mutta minä yritin nyt saada aikaan tasapainon ja kriittisesti käsitellä niitä kysymyksiä, joiden suhteen meidän täytyy olla kriittisiä, ja, mutta olla myös objektiivinen ja myönteinen niiden asioiden suhteen, jossa Turkin yhteiskunta on edistynyt ja yhteiselämä on edistynyt, edistysaskeleita on tapahtunut, enemmän on vielä tapahduttava. Tämän halusin saavuttaa mietinnöllä, niin älkääkä viekö tästä pois tätä tasapainoa. Sitten näistä poliittisista kriteereistä. Olen aina sanonut, että Euroopan unionin yhteistyön sydän ovat Kööpenhaminan kriteerit. Ja on tärkeää, että huomioidaan yksilön oikeudet ja kollektiivin oikeudet ja että ne on ankkuroitu ei vain oikeusvaltioperiaatteeseen, vaan että valtiossa on myös tällainen mentaliteetti. On todella ikävää, että edustaja Flotre ei ollut alustuspuheenvuoroni aikana salissa, koska muuten hän olisi kuullut, että minä puhuin hyvin paljon lakoista. Viime, vuoden, viime viikolla oli tämä lakko pakko, voin miet- tarkistuksissa ottaa tämän paremmin vielä huomioon, mutta edustaja Flotre on erittäin tärkeää, että uskonnonvapaus on ankkuroitu äh, vahvasti äh, eikä ole jonain lisäosana mukana. Jos katson esimerkiksi keskustelua, niin minun on kyllä sanottava, että äh, vielä on saatava aikaa muutoksia. Toivottavasti ette tee tämän suuntaista tarkistusta, mutta toivon, että myös toisella puolella kunnioitetaan uskonnonvapautta. Sitten tiedotusvälineistä, hyvä puheenjohtaja, minä yritin todellakin tehdä tasapainoisen arvion, mutta täytyykö tässä nyt valita puoleensa. En tiedä, onko tämä tarpeen. Minäkin olen sitä mieltä, että tämä sakko on aivan liian korkea, kun on kyse tästä Doan ryhmästä. Mutta Turkki tarvitsee terveitä mediakonserneja. No kyllä, Euroopassakin tietenkin on epäterveitä tilanteita. Ja sitten edustaja Boskurtilla kaikki se, mikä liittyy naisten oikeuksiin on keskitettyinä tietyissä kohdissa. Minä voin siihen vielä vaikka kuinka monta kohtaa lisätä, mutta ei mietintöni tavoite sillä muutu. Ja toivoisin, että te tee liian monta tarkistusta näihin asioihin liittyen. Sitten naapurimaista Kypros, Kreikka. Viime vuoden kertomuksessa ja kollegat varmaan muistavat sen, kirjasin sinne vuoden 2009. Nyt on kyllä vähän hullua, että minun on taas laitettava sinne vuosi 2009. Viime mietintö hyväksyttiin syyskuussa. Kohdassa 28 minulla on tietty muotoilu, että pitää ilman lykkäystä panna täytäntöön without delay. Ja mielestäni tämä riittää puheenjohtaja. Täällä on kohtia liittyen NATOon ja Kyprokseen. Jos Turkki tunnistaa Kyproksen, niin sitten kaikki ongelmat ratkeavat. Sitten kaikki menee aivan itsestään. Ja energiapolitiikkaakin voidaan sitten äh, harjoittaa paremmin. Silloin kaikki hoituu itsestään. Mutta mietinnössä niin sanotaan, että tiettyjä äh, toimenpiteitä on tehtävä ja tällä puhutellaan Turkin puolta ja minä toivoisin, että Kyproksen turkilainen yhteisö myöskin tekisi nämä edistysaskeleet ja on paljon helpompaa, jos osapuolet osoittavat, että heillä on hyvää tahtoa, että he todellakin haluavat edistyä, niin sitten neuvottelut Kyproksella voidaan viedä päätökseen, koska mehän kaikki puollamme sitä, Hyvä puheenjohtaja, olen nyt varmaan käsitellyt tässä suurimman osan kysymyksistä. Kiitän teitä ystävällistä sanoistanne ja äh, helmikuussa, kun tästä mietinnöstä äänestetään, niin uskon, että voimme saada 99 prosentin enemmistön, koska se on sitten selkeä merkki Turkille. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä. Kiitämme esittelijää hänen loppupuheenvuorostaan, joka oli hyvin kattava. Ja nyt menemme sitten seuraavaan kohtaan, nimittäin mielipiteen vaihto Rönitar Ashtonin kanssa joka on ulkosuhteiden korkea edustaja ja komission varapuheenjohtaja. Käytän nämä pari minuuttia, jotka minulla on tässä aikaa, antaakseni teille muutaman neuvon sen suhteen, miten toimimme nyt. Onko sillä työjärjestyspuheenvuoro? Olkaa hyvä. Anteeksi puheenjohtaja ihan lyhyesti edellisestä kohdasta. Onko meillä aikataulua tarkistusten jättämiselle ja sen sellaiselle? Aivan oikein. Tarkistusten jättämisen määräaika on 15. joulukuuta kello 12. Äh, tämä oli aivan oikea huomio. No niin, palatakseni tähän seuraavaan kohtaan. Äh, haluan sanoa teille, että ottaen huomioon, että olemme saaneet erittäin paljon puheenvuoropyyntöjä ja Tällä tavoin ylitämme sen ajan, jonka puheenjohtajakokous antoi meille ja myöskään korkea edustaja ei voi jäädä tänne pidemmäksi aikaa kuin kahdeksi tunniksi. Niin ryhmät ovat saaneet puheenvuoroja, jotka on rajoitettu tiukasti Dontin järjestelmän mukaan ja jokaisella ryhmällä on aivan selkeät puheajat ja pyydän nyt anteeksi teiltä jo saman tien sitä, että minun on pyydettävä teitä kunnioittamaan tätä taulukkoa hyvin tiukasti. Ja jos ylitätte puheajan, pyydän anteeksi nyt jo, mutta en voi tätä sääntöä rikkoa viikkoa. Tiedän, että olen sitten epämiellyttävä henkilö, mutta minun on sitten keskeytettävä puheenvuoronne. Ja nyt pyydän, että korkea edustaja Ashton tulee saliin taas keskustelun hänen kanssaan. Please. Bene, se volete prendere posto possiamo dare inizio. Hyvä, jos istuudutte, niin voimme aloittaa työmme keskustelun Rova Ashtonin kanssa. Toivotamme hänet tervetulleeksi. Meillä on suuri kunnia, että hän on valiokuntamme vieraana muutama päivä, melkein vain muutama tunti hänen nimityksensä jälkeen. Tämä hänen tehtävänsä tuo Euroopan ulkopolitiikan uudelle tasolle. Se saa rahoitusvälineitä, komission muuttanut rooliaan ja nyt ryhdytään 27 jäsenvaltion yhteiseen ulkopoliittisiin toimiin joka näkyy naapuripolitiikassa ja missioissa. Ja tämä politiikka, joka tänä päivänä nyt Lissabonin voimaanastumisen jälkeen johon e, edeltävät korkeat edustajat ovat vaikuttaneet huomattavasti Benita Ferrero-Valtner ja Javier Solana ja haluamme tänä päivänä muistaa heitä ja kiittää heitä heidän työstään. Rova Ashton, teidän nimityksenne korkeaksi edustajaksi ja komission varapuheenjohtajaksi, niin olimme toivoneet, että että se olisi osunut yhteen komission uuden kauden alun kanssa. Ja tämä komissio oli sitten saanut legitiimiyden uuden parlamentin hyväksynnällä, uuden vapaasti valitun parlamentin hyväksynnällä, mut ja tekin varmasti olisitte toivoneet, että näin olisi ollut, mutta valitettavasti Lissabonin sopimuksen hyväksyminen lykkääntyi ja siksi koko hyväksyntäprosessi lykkääntyi ja olemme nyt tässä vaiheessa. Siksi pyysimme, kun teidät nimitettiin, että voisimme tavata teidät täällä valiokunnassa keskustellaksemme laajasti näiden kahden tunnin aikana teitä odottavista haasteista. Nyt huomautus liittyen tähän nimityksiin. Hallitus ja valtionpäämiehet päättivät nimittää korkeaksi edustajaksi tämänhetkisen komission jäsenen. Ja uskon voivani korostaa sitä, että tämä on valinta, joka on hyvin myönteinen yhteisölle, koska tämä osoittaa luottamusta lähtevään komissioon ja tämä luottamus lähtee jatkuvasta ja suorasta vuoropuhelusta komission kanssa. Ja te, eh, Rova Ashton komission jäsenä osoititte kunnioitusta meidän instituutiollemme ja sen roolille. Ja minä toivon, että myös uudessa tehtävässänne ja osoitatte jatkossakin tätä mielenkiintoa ja kunnioitusta. Ja se on tärkeää meidän yhteiselle hyvälle työllemme. Seuraavina viikkoina teidän työnänne on luoda Euroopan ulkosuhdehallinto ja sopimus sen mukaan sitä varten täytyy konsultoida parlamenttia e, toimielinten välisen kunnioituksen hengessä ja yhteistyön hengessä. Luotan siihen, että te varmistatte sen, että meidän valiokuntamme voi osallistua täysin niihin keskusteluihin, jotka liittyvät näihin lainsäädäntöehdotuksiin. Ja pidemmittä puheitta haluaisin nyt antaa teille puheenvuoron ja pyytäisin, että te kuten kaikki kollegat täällä rajoittaisitte puheaikanne ja puhuisitte noin 10 minuuttia. Toivottavasti pystytte tähän, mutta näin pystyisimme työskentelemään sitten mahdollisimman hyvällä tavalla. Teillä on puheenvuoro, Rovaston. Herra puheenjohtaja, parlamentin jäsenet, ensiksi haluaisin kiittää teitä suuresta etuoikeudesta puhua teille tänään. Olin iloinen, kun viittasitte siihen, että olette tunnustaneet aikaisemmassa tehtävässäni osoittamani kunnioituksen tätä taloa kohtaan ja toivon, että pystyn osallistamaan parlamenttia edelleenkin ja tulemaan tänne mahdollisimman usein. Ja sanoisin, kuten sanoin sille valiokunnalle, jonka kanssa työskentelin viimeksi, eli intervaliokunnalle, sanoisin teille kaikille, että toivottavasti emme käy keskusteluja aina, ainoastaan näissä yhteyksissä, vaan silloin kun teillä on huolenaiheita, joita haluatte tuoda eteeni, voitte kääntyä puoleeni. Tämä on suuri hetki minulle, koska eilen hän sopimus astui voimaan. Ja minulla oli mahdollisuus juhlistaa tuota tilaisuutta parlamentissa. Ja minä pyrin täyttämään sopimuksen lupaukset. Tulen kunnioittamaan uskollisesti EUn jäsenvaltioiden toiveita ja kansalaisten toiveita ja odotan yhteistyötä äh, neuvoston, komission puheenjohtajien ja kaikkien 27 jäsenvaltion ulkoministeriöiden kanssa ja sitten myöskin unikomission puheenjohtajan varapuheenjohtajan kanssa, kun se virkaan astui. Ja tulin tänne myös samassa hengessä. Haluan tänään luodata mahdollisuuksia parhaiten kehittää suhteitamme. Ja lupaan, että olen vastaisuudessakin avoimessa, pragmaattisessa yhteistyössä viestintäsuhteessa parlamentin kanssa. En ole koskaan ollut ihminen, jota oltaisiin pidetty kapea katseisena. Meillä on 27 vuotta suhteita, äh, kokemusta neuvotteluissa, asioiden edistämisessä, suhteiden luomisessa ja uskon, että nämä kokemukset erityisesti viime vuoden aikana tullaan tunnustamaan täällä parlamentissa relevantteina uudessa tehtävässäni. Olen kertonut, että uskon hiljaiseen diplomatiaan koska, jos tarkastelette kohtaamiamme haasteita. Vaikean viime vuoden aikana huomasimme, että kansalaisten välisen luottamuksen kasvattaminen ja keskinäisen luottamuksen kasvattaminen merkitsee sitä, että meillä on sitten kohtalo, missä käsissämme. Ihmiset voivat puhua, oppia ja työskennellä kulisseissa. Se on myös tärkeää, että olen työskennellyt oikeusministerinä ää, terveyspalvelusten vastuussa ja olen ollut ää, ylähuoneen johdossa ja teidän näkökulmasta minulla on ollut kauppakomissaari ja tämä osoittaa, että minulla on vaadittavat ominaisuudet. Olen tehnyt työtä Yhdysvaltojen, Kiinan ja Venäjän kanssa ja näillä suhteilla tulee olemaan kasvava rooli nykytyössäni. Minulla oli suuri kunnia, kun 27 jäsenmaita päättivät, että minä olen oikea henkilö tähän tehtävään. Kuten varmasti olette lukeneet ja nähneetkin ehkä nimitysiltana, olin hieman yllättynyt. Mutta ensin minä haluan ulkopolitiikkaan jatkuvuutta ja osoittaisin kunnioitukseni Javier Solanalle ja Ferrer Wagnerille heidän työnsä e- kunniaksi EUlle. En halua puhua pitkään, jotta teille jäisi aikaa kysymyksiin, mutta sanoisin, että maineemme maailmassa on vahva niiden arvojen vuoksi, jotka ovat rakkaita teille, meille jäsenvaltioille. Me puhumme jo selkeästi ja vakaumuksella suurimmista haasteista, jotka meitä kohtaavat. Me olemme projektirahoituksen ja humanitaarisen avun suurimpia antajia. EU-ssa puoli miljardia ihmistä tekevät yhteistyötä näyttämällä täytyy nähdä, että me, meillä on sama poliittinen painoarvo. Tulette näkemään siis jatkuvuutta, tulette näkemään myös mahdollisuuden arvioida tekemäämme työtä ja niputtamaan resurssejamme, niin että palaset natsaavat vähän niin kuin palapelissä hyvin. Ja erityisesti seuraavana viikkona tulette näkemään, että tulemme työstämään ehdotuksia ulkoisten palveluiden luomiseksi. Me tulemme pohjaamaan neuvoston ja komission ratkaisuihin, luomme uuden diploma- uudet diplomaattipalvelut, jotka tarjoavat lisäarvoa jäsenmaille ja jotka ovat ainutlaatuisia luonteelta. Kiitoksia, Rova Ashton. Puhuitte lyhykäisesti ja näin keskustelumme voi alkaa hyvässä hengessä. Nyt annan puheenvuoron kollegoille ja sitten te voitte välissä vastata. Ensin kollega Salafranka EPP-ryhmän koordinaattori. Kiitoksia puheenjohtaja. EPP-ryhmän puolesta tahdon onnitella teitä tästä työstä ja kiitos siitä, että tulitte näin pian tänne meidän valiokuntaamme. Se on osoittaa hyvää tahtoa teidän puoleltanne tehdä työtä tämän siirtymäkauden aikana. Meillä on tammikuusta lähtien aikaa tätä kyselylomaketta käydä läpi ja kuten puheenjohtaja sanoi, erityisesti näillä tärkeillä kysymysalueilla. Minun poliittista ryhmääni kiinnostaa eritoten se, oletteko te valmis tekemään tämän koko siirtymäkauden aikana työtä niiden vastuualueiden osalta, jotka meille perustamissopimuksista lankeavat. Ja, minkä, ja, sit, ja nämä geo, maantieteelliset kysymykset tietysti liittyvät juuri teidän työhönne, samoin kuin kehitysyhteistyöpolitiikka, ja teette varmasti yhteistyötä komission edustajien kanssa, ja tahtoisimme saada tietää, miten te voitte käyttää sitten komission ja neuvoston apua hyväksenne. Ja teidän teidän yhteistyönne neuvoston puhe, puheenjohtajiston kanssa varmasti tarvitsevat vierailuja New Yorkiin, Tokioon ja kaikkialle muuallekin. Toivomme, että te voitte vastuun, vastuualon aikananne tehdä järkevää ulkopolitiikkaa ja nimenomaan viedä niitä arvoja ja periaatteita eteenpäin, joita me täällä parlamentissa omana puolueenamme vienemme eteenpäin. Toivomme, että te pysytte, pidätte, kunni, pysytte kunnianhimoisena, toivo, tahdotte viedä eteenpäin vain eurooppalaisia arvoja ja tahtoisitte myös huom- kertoa meille siitä, minkä takia 27 jäsenvaltiota ei ole päässyt yksity- yksimielisesti yhteisymmärrykseen YK pääsihteerin valitse- tukemisesta. Kiitoksia puheenjohtaja. Grazie, onorevole. Kiitoksia edustaja Salafranca. Piditte kiinni puhu, äh, puheenjohtajasta oikein tiukasti. Seuraavaksi äh, edustaja Viikenen sosiaalidemokraattisen ryhmän mm, koordinaattori. Puheenjohtaja Rova Ashton. Sosialisti- ja demokraattiryhmän puolesta Toivotan teidät tänne tervetulleeksi ensimmäistä kertaa korkeana edustajana ja komission varapuheenjohtajana. Nämä ovat saman työn kaksi puolta, joita ei voi erottaa toisistaan. Aika kuulemistilaisuus järjestetään tammikuussa. Uskon, että tämänpäiväinen keskustelumme on erittäin tärkeä ottaen huomioon uuden Euroopan komission. Se tosiseikka, että olette täällä toisena työpäivänämme osoittaa, että että olette valmis tekemään läheistä yhteistyötä meidän kanssamme ainoan suoraan valiton eurooppalaisen toimielimen kanssa. Tämä on erittäin tärkeää, koska Lissabonin sopimus, joka astui eilen voimaan, ei ainoastaan luonut teidän virkaanne, vaan antoi meille uusia vastuualueita ja toimivaltuuksia. Te tulette olemaan painostuksen alaisena seuraavina kuukausina ja viikkoina, koska työskentelemme nyt uudessa järjestelmässä tiedän, että pystytte löytämään koordinoinnin äh, hallitusten välisen lähestymistavan ja äh, yhteisen lähestymistavan välillä. Toivotan teille menestystä äh, työssänne. Ja nyt kysymykset. On, on myönteisiä ilmiöitä EUn Venäjän suhteissa. Presidentti Medvedev nosti modernisaation etusijalle ja puhui korruptiosta. Mitä EU pitäisi tehdä ratkaistakseen energiakiistat EUn ja Venäjän välille, joka on yksi haasteellisimmista kysymyksistä Venäjän suhteissa ja miten EU aikoo herättää henkiin keskustelun Venäjän kanssa demokratiasta ja ihmisoikeuksista? Kiitoksia edustaja Vigening ja seuraavaksi ALDE-ryhmän koordinaattori edustaja Neits, kaksi minuuttia. Voorzitter, mevrouw de hoge vertegenwoordiger, collega. Niin, hyvä korkea edustaja, hyvät kollegat. Teidän nimitysiltananne otettiin valokuvia ja yksi näistä valokuvista oli ehkä hivenen huolestuttava. Siinä nähdään neljä ylpeää henkilöä keskellä valokuvan Reinfeldt, Barroso ja sitten Van Rompuy, neuvoston puheenjohtaja, ja sitten vielä tuossa valokuvassa te itse. Minun mielestäni tämän tyyppinen äh, valokuvaa, asetelma ei anna oikeutusta eikä oikeaa asemaa juuri teidän tehtävällenne, jos ajattelemme, että nyt mitä komissio nyt on tähän mennessä tehnyt, niin teidän tehtävänne ei tule olemaan mitenkään helppo. Täytyy tietysti pyrkiä välttämään nyt toimivaltakiistoja ja riitoja eri elinten välillä. Te olette jo puhunut hivenen näistä ulkosuhteista. Huhtikuussa neuvostossa keskustellaan ehdotuksesta, komission ehdotuksesta ja se pitäisi silloin hyväksyä ja myös teidän pitäisi osallistua siihen keskusteluun siellä ja täällä meillä. Tämä on yksi mahdollisuus kehittää eurooppalaista diplomaatiaa ja puhua yhdellä äänellä. Meidän täytyy pystyä lakaisemaan maton alle oma kansallinen ylpeytemme ja toimia yhdessä. Miten ajattelitte tätä viedä eteenpäin? Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Neits ja seuraavaksi vihreän ryhmän koordinaattori edustaja Lunacek, kaksi minuuttia. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Parmitar Ashton vihreiden puolesta. Haluaisin todella toivottaa teidät tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin. Kiitos, että jaatte nämä kaksi tuntia kanssa. Rava parantaa Eurooppa tarvitsee vahvaa yhtenäistä ääntä, yhtenäiset kasvot, joka toimii selkeästi ulospäin ja sisäänpäin ja tällä tavoin vihdoin hajautuneen eurooppalaisen ulkopolitiikan tuo yhteen ja konfliktien ehkäisyn nimissä, kuten Lissabonin sopimuksessakin lukee, antaa sille uuden suunnan. Me tarvitsemme tätä yhteistä eurooppalaista etua vastapainona kansalliselle egoismille, jota näkyy esimerkiksi Irakin sodan aikana. Paronitar Ashton, te olette tunnettu omassa maassanne Eurooppa myönteisenä henkilönä. Toivottavasti osoitatte tämän myös työssänne täällä. Miten aiotte varmistaa, että teidän työnne ja te ette ole Iso-Britannian hallinnon pidennetty käsi miten onnistutte tässä. Saatte kyllä meidän tukenne tässä asiassa. Sitten johdonmukaisuus ulospäin ja sisäänpäin. Eurooppalaista ulkopolitiikkaa harjoittavat erilaiset komission jäsenet, laajentumiskomissaari, kehityskomissaari ja niin poispäin. Miten varmistatte johdonmukaisuuden ulospäin ja sisäänpäin? Esimerkiksi YK on uudistus, joka saisi keskipitkällä pitkällä aikavälillä myös yhteisen EUn edustajan ja sitten Balkan Balkanin maista. Äh, Bosniassa perustuslakiprosessi on jumissa, se ei jatku. Miten varmistatte sen, että äh, tämä prosessi etenee, jotta Bosniakin saisi mahdollisuuden EU-integraatioon. Ja sitten Kosovosta, äh, kannatatteko keskustelun aloittamista viisumihelpotuksista, niin kuin tämä parlamenttikin on pyytänyt. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Lunacek ja seuraavaksi Rova Ashton ja pyytäisin, että pitäisitte kiinni viiden minuutin puheajasta näihin kysymyksiin vastatessanne. Kiitos puheenjohtaja. Viidessä minuutissa olen lyhyt sanainen. Rassala Frankka, kiitos teidän onnen toivotuksistanne. Te aivan oikeutetusti kysytte, millaisen suhteen parlamentin kanssa haluan ha, minä kunnioitan sopimuksia täysin ja parlamenttia täysin. Se, miten me saamme tämän toimimaan, se on jotain, jota, joka meidän täytyy yhdessä määrittää. Minulle vastuukysymykset ja ovat selvät. Joudun lukemaan sopimuksia erittäin yksityiskohtaisesti, koska vein sen läpi sen parlamentin kanssa, jossa minä olin silloin töissä. Mutta en ole koskaan vältellyt tilannetta, jossa parlamentilla olisi oma osuutensa vuoropuhelussa ja meidän täytyy keskustella siitä, miten me tämän tällä kertaa toteutamme. Ja sitten kysymys siitä, haluanko pysäyttää liikenteen jossakin. Ei, minä haluan liikenteen sujuvan. Meillä on tärkeää monin keinoin, joskus äänekkäästi ja yhdellä äänellä, mutta usein hiljaisemmalla äänellä täytyy tehdä selväksi, mitä Euroopan unioni edustaa, mitkä meidän arvomme ovat, ja meidän täytyy osallistua asioiden edistämiseen. Kysytte sopimuksista YK pääsähterin kanssa. Ei ole mitenkään yllättävää, kun meillä on 27 jäsenvaltiota, meillä on erilaisia mielipiteitä. Yksi haaste on löytää yhteinen punainen lanka. Ja minä puhun korkeimmasta yhteistä tekijästä eikä pienimmästä yhteistä tekijästä. Ja sosialistiryhmälle sanoisin, että olen samaa mieltä, että meidän pitää olla lähes yhteistyössä. Minä olin Tukholman Euroopan neuvostossa, minä olen ollut kaikissa Venäjä neuvostossa mukana ja minusta venäläiset ovat sanoneet lähestymänsä kiinnostavasti tulevaisuuteen. Energiakysymyksessä meidän täytyy olla lähes yhteistyössä, meidän täytyy jatkaa vuoropuhetta, mutta ihmisoikeudet, oikeusvaltion periaatteet ovat kysymyksiä, joissa keskusteluiden täytyy jatkua Venäjän kanssa. Ja kuten jo sanoin, minulla on ollut mahdollisuus kuunnella tuota vuoropuhelua. Ja minulla on ollut kauppakomissaarina vuoropuhelua ei ainoastaan Venäjän kauppaministerin kanssa, vaan myös Venäjän presidentin ja pääministerin kanssa. Ja kiitos alderyhmälle mitä tähän valokuvaan tulee. Minä en oikein tiedä, missä minä olin, kun valokuva otettiin. Minä tulin huoneeseen ja siinä sitä oltiin. Ja tänä iltapäivänä minä tulen tapaamaan Madridissa uh, äh, ulkoministeriön kanssa, pääministerin kanssa kiertämään pohjoittajuuden puitteissa. Ja tulen käymään keskustelua heidän kanssaan. Meidän täytyy hyödyntää kiertämään pohjoittajuuden energiaa. Meidän täytyy hyödyntää jäsenmaiden tarjoamia mahdollisuuksia viisaasti. Tämä on minulle selvää oman roolini suhteen, mutta selvää on myös, että, että meidän täytyy löytää hyvä tiedetä tämä tämän puitteissa. meidän täytyy olla selkeämmästä roolista ja samaan aikaan tehdä läheistä yhteistyötä. Mitä ulkosuhteiden palveluihin tulee, on monia toimia, joihin ryhdyn löytääksemme sen johtajuuden, jota me tarvitsemme globaalisti. Meidän täytyy etsiä tätä ainutlaatuista myyntiargumenttia EUlle. Ja Lunacekille sanoisin, että haluatte, että me puhumme selkeällä yhteisellä äänellä. Minä en ole mikään Iso-Britannian hallituksen jatke. 27 jäsenvaltiota ovat nimittäneet minut ja tulen uskonnollisesti heijastelemaan EU-kantoja. Minut tunnetaan omassa maassani Euroopan myönteisenä ja olen ylpeä siitä toiminnan johdonmukaisuus on tärkeää. Korkean edustajan rooli on puhua 27 maan puolesta, kun on erimielisyyttä YKssa. Mitä Bosnia tulee, Tehtävän paljon. Olen käynyt jo keskusteluja tästä. Berlin plus-sopimus ja se, mitä me kykenemme hyödystämään sitä, sen puitteissa on paljon. Tekemistä yksityiskohtiin ei ole aikaa. Viisumivuoropuhe Kosova, sille tällekin keskustelulla on vielä paljon sijaa annettava. Signor Aston. Kiitoksia, Rova Ashton. Palaamme mahdollisiin vastauksiin vielä, mutta piti pitää kiinni tästä viidestä minuutista. No niin, seuraavaksi kaksi minuuttia ECR-ryhmän koordinaattori edustaja Tanok. Teillä on puheenvuoro. Puheenjohtaja, Rova Ashton, ensinnäkin tämän parlamentin jäsen Hannibal on syyttänyt minua siitä, että vastustin sitä, että naisesta tulee korkea edustaja. Tämä on hölynpölyä. Minä olin huolissani teidän pätevyydeksenne. Niin minä kovasti arvostin Benita Ferrero Waldneria, joka oli entinen Itävallan ulkoministeri ja oli erittäin pätevä edeltäjänne. Toinen edeltäjänne Javier Solana oli Espanjan ulkoministeri ja Naton pääsihteeri ennen kuin hänestä tuli korkea edustaja. Täällä olisi ollut hyvin paljon entisiä ulkoministeriä, jotka olisivat olleet erittäin hyviä korkeita edustajia. Siksi ECR-ryhmä kysyy, miksi teidän pitäisi hoitaa tämä virka, kun on muita pätevämpiäkin. Ja sitten yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Mitä aiotte tehdä ennen EU-Ukraina-huippukokousta? Varoittaakseni Venäjän eh, hallitusta, ettei se puutu Ukrainan tuleviin vaaleihin ja kuinka hankala kysymys Krimin alue tulee olemaan vaaleissa. Sitten Vuoristo-Karabahista, mitä mieltä olet Azerbaidžanin viimeisestä lausumista käyttää voimakeinoja ja entä Turkin yritykset Turkin kysymys ja suhteiden ratkaiseminen Azerbaidžaniin. Entäs Afrikan sarvi, mitä lisäarvoa tuo EUn Atlanta-missio siellä? Tuetteko yhteistä YUTPn sotilasjohtopistettä täällä Brysselissä ja yhdistyneen kuningaskunnan vaaleissa voitteko estää EUn Kolumbian vapaakauppasopimuksen edistymisen ja entä Tamiliyhteisö ja Sri Lankan kysymys? Kiitoksia edustaja Tanok ja seuraavaksi edustaja löysing GUE-ryhmän koordinaattori. Ja auch ich begrüße Sie im Namen der... Niin, minäkin toivotan teidät tervetulleeksi Euroopan vasemmiston nimissä ja haluaisin heti mennä kysymyksiini huhtikuuhun 2010 mennessä teidän täytyisi luoda ulkosuhdepalvelun organisaatio. Ruotsin puheenjohtaja valtio ehdotti, että tämän pitäisi olla sui generis organisaatio, joka on riippumaton neuvostosta ja komissiosta, mutta jos se olisi yhteydessä komissioon, niin se antaisi sille tiettyjä, äh, se auttaisi, antaisi Euroopan parlamentille tiettyjä äh, oikeuksia. Mikä on teidän vaihtoehtonne, mitä kannatatte? Kun luodaan eurooppalaista ulkosuhdepalvelua, niin suuret valtiot saavat lisää painoarvoa verrattuna pieniin valtioihin. Ettekö pelkää, että tässä rikotaan eurooppalaisia ajatuksia tai syntyykö tässä demokratiavajetta. Ja sitten Somaliasta vielä Atalantaan mainittiin. Meillä on tietoja, että Somaliassa tulevaisuudessa myös vakausvälineestä annetaan määrärahoja EU-neuvonantajien rahoitukseen Somaliassa. Tämähän sitten tarkoittaa, että Tällä tavoin tuetaan väliaikaishallitusta jatkossakin. Tämä kuitenkin käyttää yhä enemmän sharia-lakia ja naisia kivitetään yhä useammin. Kyynisesti voisi e- esittää kysymyksen, että onko tämä nyt tähän asti sen koulutuksen tulos, onko tämä sitä, mitä EU pitää vakautuksena koska teillä on oikeus e- e- tehdä budjettiehdotuksia, millaista, kuinka suurta budjettia arviatte käyttää uutta rahastoa sotilasalalla ja ymmärränkö oikein, että te ehdotatte tästä budjetista ja neuvosto voi sitten määräenemmistöllä päättää tästä. Onko tässä unohdettu Euroopan parlamentin budjettivaltuudet? Kiitoksia. Grazie, onorevole. Kiitoksia, edustaja Lösinger. Ja sitten EFD-ryhmän puolesta edustaja Bannerman kaksi minuuttia. Baroness Ashton. Ashton, ymmärtääkseni. Te olette science fictionin ystävä erityisesti. Pidätte Dr. Who-ohjelmasta ja teillä on ilmeisesti Dalkin kotona. Ja kuten äh, tohtorin ja aikakooneen keskushahmot olette ilmestynyt tänne ikään kuin tyhjästä. Ikään kuin tohtori. Minäkin voisin sitä kysymyksen, mikä on teidän menneisyytenne ja mikä on tulevaisuutenne. Ei ole mitään epäilystä sitä, että te ole pätevä, mutta tässä vakavia kysymyksiä kuitenkin vastattavaksi. Vastako selkeytää, kun äh, Ison-Britannian äh, Britannian CNDn ydin aseista kampanjan puheenjohtaja. Saatteko rahaa vai ettekö saaneet rahaa vastaan ää, äh, neuvoston tai Ison-Britannian kommunistipuolueelta suoraan tai epäsuorasti? En tarvitse suoraan Venäjältä no, tämän neuvostoliitosta. tehdään suoraan olette kiistäneet tämän. Saatteko rahaa joltain muulta kommunistielimiltä tai Itä-Euroopan mailta tai organisaatioilta, jotka suhtautuvat myönteisesti siihen tai yksilöiltä? Fakta on, että olette CNDn varas, varanhoitaja silloin, kun se ei nimennyt ketään rahoittajia. Ja neuvosta asiantuntijat kertovat, että CND sai rahaa iso britannian kommunistipuolueen kautta ja sen omaa puheenjohtaja vuonna 1991 on myöntänyt julkisesti, että he saivat varoja suoraan KGBltä. Ja sitten 1993 tehtiin auditointi, jonka mukaan 14 prosenttia CD-varoista oli sellaisia, joita ei voida jäljittää alkuperäisille lahjoittajille. Minä uskon, että kaikki maat, jotka ovat täällä, joilla oli onnettomuusella kommunismin alla, ja kaikki NATO-maat olivat sitä mieltä, että CND veti mattoa niiden alta, ja ne kaipaavat selkeän vastauksen. Kiitoksia edustaja Bannerman ja sitten sitoutumattomista. Edustaja Madlener, kaksi minuuttia. Ja, dank u wel, voorzitter. <clears throat> Nou, we hebben veel vragen. Kiitokset puheenjohtaja. Me olemme kuulleet paljonkin kysymyksiä brittiedustajilta ja toivon, että saamme niihin selkeät vastaukset. Yksi kysymys. Te teette työtä 27 jäsenvaltion puolesta ulkoasioissa. ja on tietysti kysymyksiä, joita on hankala ratkaista, esimerkiksi Palestiinan pääkaupunkiin. Miten te yritätte sitten linkittää toinen toisiinsa nämä 27 erilaista ulkopoliittista näkemystä? Oletteko valmis tekemään päätöksiä ja valitsemaan? Ja miten olette ajatellut isojen ja pienten valtioiden tasapainoa säilyttää? Kiitoksia edustaja Madlener, myönnän Rova Ashton, että on hyvin vaikea äh, vastata äh, viidessä minuutissa näihin useisiin kysymyksiin. Jokaisessa puheenvuorossa oli vaikka kuinka monta kysymystä, mutta luotan teihin. Teillä on puheenvuoro viisi minuuttia. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Temperhaani. parhaani. Ra- aloitte kysymällä, miksi minun pitäisi olla tässä tehtävässä. Vastaus on, koska 27 valtion pääministeri pyysi minua. En ehkä ole teidän valintanne, mutta vaikutan olevan heidän. Teen parhaani tehtävässänne. Tehtävässäni. Mitä kokemuksen ja pätevyyteni tässä tällaisessa tulee. Minä kunnia Euroopan parlamenttia. Ja sanostan, että täällä on ihmisiä, on valtavasti kokemusta ja aion hyödyntää tätä kokemusta, jos sallitte työssäni, mutta minun taitoni ovat asianmukaiset tehtävääni ajatellen, mitä Ukrainaan tulee. Ukrainan pääministerin ja Venäjän presidentin välillä on kes- ollut keskusteluja. En tiedä vielä tuloksia, mutta on erittäin tarkkaa, että me seuraamme vaaleja. Vaalitulosta on hankala ennakoida, mikä tavallaan demokratian kannalta hyvä merkki. Esitte useamman kysymyksen alueesta, kaikkiin en ehdi vastata ää, äh, äh, ML Hatsarin ja Atalantaan liittyen. Se voi tehdä paljon, mutta se ei yksin riitä. Meidän täytyy Afrikan unionin kanssa tehdä paljon yhteistyötä ja seuraavaan Afrikan unionin huippukokouksen äh, tapauksessa täytyy miettiä, mitä toimenpiteitä voimme tehdä maaperällä liittyen merirosvokysymyksiin. Olen kerran Liikin kanssa eilen tästä vähän jo keskustellut ja minä en mitenkään pelkää sitä, että olen labor-politiikkoa. Totta kai kannetaan vapaa kauppasopimusta Kolumbian kanssa. Totta kai tässä on ihmisoikeuskysymyksiä, joita, täytyy, miettiä, täytyy miettiä, milloin asioihin pitää puuttua, milloin asioihin ei pitää puuttua. Ja minusta nyt ei ole oikea hetki puuttua. Arvo Lönsing, kysymys palvelusta ja sen riippumattomuuskomissiosta, mitkä ovat minun preferenssini. Jälleen perussopimus sitoo meitä äärettömän tärkeää, että karkean edustajan ensimmäisen ilmentymän tapauksessa täytyy pitää se mielessä. Sopimuksen syntyminen kesti pitkään niin minä haluan, että tämä uusi palvelu syntyy muodossa, josta kaikki jäsenmaat ja parlamentaarikot ovat ylpeitä. Pienet jäsenvaltiot ovat erittäin tärkeitä. Useimmat kollegat ovat ottaneet sen esille ehdottoman tärkeää, että he ovat mukana palveluissa ja muussakin työssämme. Minulla on ollut jo lounasta 27 korepärjäsenen kanssa keskustellakseni palveluista ja varmaan pidän huolta siitä, että kaikki jäsenet ovat osallisia. Mainitsinkin jo jotain Somaliasta, enpä sano siitä sen enempää. Budjettiluvut, en tiedä. Olen tämä toinen työpäiväni. Äh, öö, ja me taisimme Genevässä juoda lasissa champagnea ja ystävästi kerrotte, että tulette esittämään nämä kysymykset. On ihan kohtuullista kysyä siitä, kuka minä olen, mutta ymmärtän, että 92 oli aika kauan aikaa sitten, joten vastaan parhaani mukaan. En saanut rahaa suoraan miltään kommunistimaalta. Olin aina työväenpuolueen jäsen, CND, Campefon Nuclear disarmament oli aina demokraattinen liike ihan tässä puolesta, mikä on tärkeää, että näitä kaikki vuosien jälkeen voitte esittää kysymyksen ja voi vastata siitä 38 prosenttia niistä varoista ei ollut auditoinnin mukaan. Minä itse asiassa auditoin ensimmäisen auditoinnin ja, ja nä, tämä jäljittämättömyys johtui siitä, että tässä kerättiin ihan ämpäräihin rahamarsseilla. Nuoret ihmiset pitivät meitä tärkeinä ja tämä leikki oli tärkeää, joten minä en pysty kertomaan, mihin kaikki, mistä kaikki rahan keräyskannuihin tuli, niin varmaan ymmärrätte, miksi näin on. Voin jatkaa vastausta seuraavan kerran, kun tapaamme. Sitten 27 erilaista näkemystä ulkopolitiikasta. Tämä on hyvä pointti ja hyvin esitetty. Meidän täytyy löytää keinoja työskennellä yhdessä. Kiinnostavaa kuitenkin on, että monissa kysymyksissä vai ulkopolitiikan eri piirteistä on erimielisyyttä. Otetaan vaikka Kosovo esimerkiksi. Kaikki jäsenvaltiot kuitenkin tukevat meitä missiomme puitteissa. Ja odotan yhteistyötä jäsenmaiden kanssa esimerkiksi kauppaportfoliossa. Taloudet ovat hyvin erilaisia, teollisuudet ovat hyvin erilaisia, mutta yhteistä vaaperää löytyy. Me pääsemme eteenpäin ja nyt pyrimme tähän. Yhteinen, korkein, suurin yhteinen tekijä, ei yhteinen nimittäjä. Ah, Kiitoksia Rova Ashton. Nyt menemme kolmanteen kysymyssarjaan, jossa on yhden minuutin puheenvuoroja per puhuja ja pyytäisin, että siis, tai ehdottaisin, että esittäisitte pelkästään kysymyksiä, e, ettekä pitäisi alustuksia. Ensin edustaja Preda, yksi minuutti. Kiitoksia Minulla olisi pari kysymystä. Ensiksi, miten näette transatlanttiset suhteet poliittisista näkökulmista ja erityisesti puolustuspolitiikan näkökulmasta katsottuna? mahdollisesti tulee poliittisiin sen yhteistyöhön selviä vaikeuksia puolustuspolitiikan vuoksi. Ja toiseksi haluaisin toivoa, että kertoisitte, miten teidän, miltä teidän mielestänne vuoden päästä näyttää tämä transatlanttinen yhteistyö. Ja erityisesti puhuisin nyt Moldovan puolesta. Moldovassa on nyt ollut uudet vaalit ja se yrittää pyrkiä Eurooppaan. Miten te näette Moldovan tilanteen? Miten te näette sen kumppanuusmahdollisuudet? Tämä olisi ikään kuin testivaltio ja idän valtioiden joukossa ja se voisi auttaa meitä suhtautumaan myös muihin itävaltioihin. Kiitos. Kiitoksia edustaja Preda. Edustaja Howitt, yksi minuutti. High representative, congratulations on you. Onnittelut korkea edustaja. Ja minäpä kysyisin, mitä hän lisäarvoa Britin saarit tuovat ja, ja hauskaa, että herra Bannerman haluaa, että haluaisinkaan palata vuoteen 1824 saman tien. Kysyisin, Transatlantista suhteista. Alkupuheenvuorossa sanoitte, että Hillary Clintonin eurooppalainen versio, mutta ottaa huomioon, mitä hän sanoi 19. marraskuuta. Hän onnitteli teidät nimityksestänne kun arvoisena johtajana, jonka kanssa hän on sitoutunut yhteistyöhön kumppanuudessa. Miten sinä aiot varmistaa, että Yhdysvallat katsoo Atlantin toiselle puolelle ja kannastaan ty- Tyynenvaltameren toiselle puolelle? Minkälaisia läksyjä olette oppineet esimerkiksi tästä hormonipihvilihaa kiistasta, kun työskentelet transatlantissa neuvostossa ja kun pyrit saamaan laajempaa yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa. Ja lopuksi voisiko kysyä, otan huomioon, että tulemme samasta maasta. Ja, ja ottaa huomioon, mitä jotkut ajattelevat siitä. Pyrittekö aina äh, harmonian Yhdysvaltojen kanssa hinnalla mihin tahansa? Minuutto. Kiitoksia edustaja Hauit. Seuraavaksi edustaja Sarjus Volski, yksi minuutti. Uh, uh, uh, Rouva Ashton, ensinnäkin haluaisin onnitella teitä nimityksestänne. Me odotamme laajaa ja täydellistä yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja ulkosuhdehallintoa teidän johdollanne. Ensinnäkin, kuinka tärkeää teidän mielestänne on kumppanuushanke ja kuinka aiotte toteuttaa sitä ja kuinka aiotte varmistaa, että se on sekä Euroopan unionin että itäisten naapurimaitemme edun mukaista eikä kenenkään muun edun mukaista. Toinen kysymykseni liittyy energiaturvallisuuteen ulkopolitiikan osana. Tämä parlamentti haluaa Euroopan energiapolitiikan lisäksi eurooppalaista energiaulkopolitiikkaa. Kuinka aiotte varmistaa, että energia on osa Euroopan unionin ulkopolitiikkaa ja kuinka aiotte varmistaa, että energiaperuskirjan periaatteet toteutetaan? Ja kolmas kysymykseni liittyy EUn ja Venäjän suhteeseen. Kuinka aiotte varmi- yhdistää arvot, ihmisoikeudet, ulkopoliittiset tekijät ja taloudelliset ja poliittiset edut? Ja neljänneksi eh, maantieteellinen tasapaino ulkosuhdehallinnossa. Kiitoksia. Onorevole, vi pregherei di rispettare il tempo. Pyytäisin, että pidätte kiinni puheajasta. Edustaja Galtieri, yksi minuutti. Kiitoksia, Rova Ashton. Näiden ensimmäisten YUTPn kymmenen vuoden historia on menestyksen historiaa, 22 missiota, Tämä menestys johtuu YUTPn kyvystä yhdistää siviili- ja sotilaskriisin hallintaa. Nyt meillä on uusia haasteita edessämme, ei ainoastaan sopeuttaa välineitä ja puitteistoja, vaan tarvitsemme YUTPn sisäistä legitiimiyttä ja sen yhteyttä ulkoisiin kansainvälisiin toimijoihin ottaen huomioon sen, miten arvostatte parlamenttia, kuinka aiotte luoda suhteet Euroopan parlamenttiin yhteydessä yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja mm, sitten yhteisen puolustus- ja turvallisuuspolitiikan yhteys NATOon ja niiden yhteensopivuus. Kiitoksia. Ja nyt äh, Rova Ashtonilla on vain neljä minuuttia aikaa vastata. Pystyykö hän siihen? Teillä on puheenvuoro. Teen parhaani, mutta ymmärtän, että, että en vastaa niin yksityiskohtaisesti kun toivota transatlanttiset suhteet. Otitte esille sen, olette oikeassa, että transatlanttinen talousneuvosto ja työni Atlantin ylittävissä suhteissa ovat olleet hyödyllisiä tapaan perjantaina Hillary Clintonin Olemme puhelimessa puhuneetkin ja meillä on ensimmäinen monista tapaamisista silloin. Kuvaisin suhdettani strategisesti tärkeäksi. Monissa asioissa me olemme ihan hartiat hartiossa ja jossakin asiassa erilailla. Ja minä teen parhaani EUn etujen puolesta ja hän Yhdysvaltojen etujen puolesta. Moldovaan liittyen, herra Preda, Itäinen kumppanuus tulee olemaan olennaista osalle työstämme. Olen jo pyytänyt joitakin keskusteluja tuosta. Muun muassa Benita Ferrero Valderin kanssa. Hänen asiantuntemuksensa kauppa-alueella tulee olemaan olennaista. Herra Sarjusvalski. itäsuhteet ovat tärkeät, energiahuollon varmuus on osa sitä vuoropuhelua, jota me joka tapauksessa käymme, mutta olette ihan oikeassa, että yhteistyö sen komission kanssa, joka on vastuussa näistä kysymyksistä, kuten myös laajempi vuoropuhelu huippukokouksissa. Niissä tämä kysymys varmasti on ihan perustana. Kaksi viikkoa sitten Venäjä huippukokouksessa otettiin esille kaikki kysymykset, jotka mainitsitte, ihmisoikeudet, vuoropuhelu Venäjän kanssa, suhteiden syventäminen ja laajentaminen – tulevaisuuden ennakoiminen. Minä rohkaisee se, että meillä on mahdollisuus syventää tuota vuoropuhelua lähikuukausina ja vuosina. Se on olennaista. Neljättä kysymystä en kuullut, koska valitettavasti puheenjohtaja keskeytti teidät. Voitte kysyä sen erillään, jos haluatte. Herra Gualtieri, anteeksi, jos, jos en ole vielä tottunut kaikkiin nimi, nimiin. En voi antaa täsmällistä vastausta toisena päivänä ulkosuhteistamme, mutta ha- hahmotitte tärkeitä kysymystä suhteiden lankojen yhteenvetämisestä tulee tapaamaan henkilöitä sotilaskysymyksissä, siviilikysymyksissä, jotta me tällä lailla saisimme langat yhteen. Naton suhteen tulen ottamaan osaa relevantteihin kokouksen osin jo nyt perjantaina. tästä tapaan Naton pääsihteeri, että voisimme aloittaa tärkeän vuoropuhelun tulevaisuutta ajatellen. Kiitoksia, Rova Aston. Aivan täydellisesti noudatatte puheaikaa. Nyt neljäs kysymys. Ryhmä, yksi minuutti. Edustaja Vaideve. Uh, Arvoisa paronitar Ashton, uh, sen jälkeen kun Venäjä uh, Mm, hyökkäsi Georgiaan 2008. Tuhansien georgialaisten täytyi eh, paeta noin 1500 ihmistä. Monet niistä heistä eivät vieläkään ole poineet palata maahansa, koska, eh, kotiinsa, koska turvallista paluuta ei ole ja miehitettyjen alueiden tilanne on eh, paha. Kuinka aiotte korkeana edustajana käsitellä tätä tilannetta, joka rikkoo ihmisoikeuksia? Toiseksi, energiapolitiikka on käytetty ulkopolitiikan välineenä. Miten aiotte varmistaa, että EU-maiden erilliset edut eivät ole ristiriidassa ulkopolitiikan yhteisen linjamme kanssa energia-alueella? Ja kolmanneksi, ottaen huomioon, että EUn neuvoston pysyvän puheenjohtajan kanssa toimivaltuunne saavat mennä päällekkäin. Kuinka aiotte käsitellä sellaiset tilanteet, joissa teillä on erilaiset tai vastakkaiset mielipiteet? Kiitos. Edustaja Watson, yksi minuuttia. Pyytäisin kollegoita tekemään vain yhden kysymyksen, koska yhteen minuutin ei mahdu enempää. Ja Rova Ashton ei pysty hänelle annetussa ajassa vastaamaan kaikkiin näihin kysymyksiin. Kiitos puheenjohtaja. Parintar Ashton, Sanoisitteko jotain teidän strategisista prioriteeteissaan ulkoisten palveluiden suhteen, suhteen tulevatko yhteisen arvot olemaan niiden joukossa ja miten te edistätte demokratiaa, oikeusvaltion perusteita, ihmisoikeuksia ja kuoleman tuomion lopettamista. Ja sitten vähän Afganistanista. Oletteko samaa mieltä presidentti Obama kanssa, että maailman turvallisuus on pelissä. Ja jos on näin, mikä olisi sitten unionin ja sen jäsenvaltioiden rooli? Kiitoksia edustaja Watson. Ja seuraavaksi edustaja Jennako yksi minuutti. Kiitokset puheenjohtaja. Minä toivotan Rova Ashtonin tervetulleeksi tänne meidän joukkoomme. Lissabonin sopimus on nyt hyväksytty ja me olemme toivoneet, että meillä olisi ulkopuolelle esittää yhtä. Ja minä tahtoisin esittää kysymyksen. Voitte vastata siihen kyllä tai ei. Kuuluvatko ihmisoikeudet teidän perusehtoihinne suhteen hoitamisessa jäsenval- muiden valtioiden kanssa, eritoten Euroopan unionin rahoittaman Afrikan suuntaan. Kiitoksia edustaja Gennako ja seuraavaksi edustaja Roucek, yksi minuutti. Grazie, presidente. Baroness Ashton. Kiitos puheenjohtaja. Parantar Ashton. Ensimmäinen kysymys Kiinasta Ähm, miten EU pitäisi tasapainottaa tarpeensa strategisen kumppanuuteen ja rakentaviin suhteisiin Kiinan kanssa sellaisissa kysymyksissä kuten kauppa, ilmastonmuutos, köyhyys, ydinaseiden leviämisen estäminen ja niin poispäin, ottaen huomioon ihmisoikeustilanteen ja huolet liittyen Kiinan politiikkaan kehitysmaissa, esimerkiksi Afrikassa? Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Ja toinen kysymykseni, Iranin presidentti Ahmadinejad viime sunnuntaina ilmoitti päätöksestään äh, rakentaa kymmenen uutta uranin rikastamiskeskusta. Tämä päätös tulee heti äh, IAEAn ähm, päätöksen jälkeen, joka tuomitsi tämän islamilaisen äh, tasavallan, joten mitä aiomme tehdä, jotta eh, Iran noudattaisi eh, sitoumuksiaan YK turvallisuusneuvoston eh, tekemiä päätöksiä, mitä meidän pitäisi tehdä kansalaisyhteiskunnan kannalta Iranissa. Ja nyt Rova Ashton voi vastata neljän minuutin ajan. Olkaa hyvä. Kiitos. Jälleen. Ravedera järkeä kysymykseen me reagoimme nopeasti viime vuonna. Ja sitten esititte laajemman kysymyksen ihmisoikeuksista myöskin. Meidän täytyy pitää huolta siitä, että nämä ovat osana niitä arvoja, jotka ovat meille rakkaita ja jotka ovat lähestymistapamme ytimessä. Kysitte äh, ulkopolitiikasta ja puheenjohtajasta hän tulee työskentelemään omalla tasollaan ongelmia tässä. Ei varmaan tule olemaan ongelmia, koska kiertää vain puheenjohtajan kanssa. Me työskentelemme tiiminä ja sitten kun on kysyvä puheenjohtaja, me tavallamme. Sitten kysymys arvoista ja ulkosuuden palveluista. Arvat ovat ydinkysymys. Kun olen komission delegaatiojäsenenä vierailut eri puolilla maailmaa, minä pyrin löytämään johtajuusominaisuuksia. Mietin, mitkä tarjoaa lisäarvoa jäsenvaltioiden toimille. Milloin meillä on mahdollisuus ja miten meillä on mahdollisuus osoittaa johtajuutta ja puhua yhdellä äänellä niissä kysymyksissä, jotka ovat meille tärkeitä. Josko lähestymistapa vaan ihan sama kussakin maassa on kysymys, että täytyy miettiä, mutta me tarvitsemme palvelun, joka tuntuu ainutlaatuiselta ja erilaiselta. Afganistanin suhteemme. Juuri perehdymme siihen, mitä presidentti Obama, Obama on sanonut. Ja, ja täytyy miettiä Euroopan unionin lisäarvoa koulutuksen tuen alueella. Sitä arvostan Afganistanissa ja muuallakin maailmassa. Mutta varmasti tämä on yksi varhainen, pian esille tuleva kysymys transatlanttisissa suhteissa. Minulla ei ole sitten kyllä ei vastausta kysymykseen, joka esitettiin. Ja minä olen ministerinä ollut vastuussa ihmisoikeuksista ja meidän täytyy vuoropuhelun ja suhteiden puitteissa saada maat ottamaan vakavasti nämä kysymykset. Ja on tilanteita, joissa EU täytyy sanoa, että meillä ei voi olla vuoropuhelua jo luo ennen kuin tilanne muuttuu. Euroopan parlamentti ja tehtävän haastaa minun kantani tällä spektrillä näiden vaihtoehtojen välillä ja täytyy keskustella vaihtoehdosta ja minä tulen tekemään selväksi aina, miksi minusta tietty kanta pitää ottaa ja pyrin selittämään, miten se edistää ihmisoikeuksia. Rosacek, Kiina, kauppakomissaarina olin jo korkean tason dialogin johtajana Kiinan suhteen ja viimeisenä työpäivänä tapasin Kiinan edustajan Genevessä. Kyseessä on strateginen suhde. Kiina täytyy tarkastella Euroopan unionia, niin kuin se suhtautuu Yhdysvaltojen Hönti Joanin kanssa minulla on ollut tässä yhteinen aloite, ja, jota haluan edistää. Totta on, että meidän täytyy miettiä suhteita ainoastaan Kiina-Afrikkaa, vaan myös Afrikkaa. Meidän täytyy miettiä, miten edistämme kehitystä Afrikassa, ka- sana kaikissa merkityksissä ja Iran. Iranin päätös on pahoiteltava. Ja meidän on ostettava yhtenäisyyttä. Kansainvälinen yhteisö on jo yhtenäinen suhte- suhteessa Iranin viimeaikaisiin toimiin. Loppujen lopuksi meidän täytyy, ma- jos mahdollista löytää ole ratkaisu, mutta täytyy myös miettiä sanktioita. Kiitoksia, eh, Rova Ashton. Ja nyt viides kysymysryhmä. Ensin edustaja Lohbiller, yksi minuutti. Arvoisa Rova Ashton, te juuri eh, puhuitte tästä Iranin eh, ydin voimaongelmasta. Mm, se on hyvä asia, mutta haluaisin myös tietää, mitä suunnitelmia teillä on EUn Iranin suhteiden suhteen. Sehän on paljon laajempi kuin vain tämä ydinkysymys. Esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan hyödyntäminen siellä. On hyvä, että on vakavasti otettu neuvotteluja ja että ei ole iranilaista ydinaseohjelmaa on myös hyvä, että yritetään ydinaseista riisuntaa. Ydinsulkusopimuksen tarkistus on kohta tulossa ja haluaisin tietää, mitä aiotte tehdä, että EUkin ryhtyisi konkreettiseen täytäntöönpanoon. Minu. Kiitoksia edustaja Lohbiler ja seuraavaksi edustaja Van Orden yksi minuutti. Lady Ashton, given the fact that... Rova Ashton ottaen huomioon, että että teidän nimityksenne tuli eh, Iso-Britannian pääministeriltä hänen sosialistiystäviltään Euroopassa, kun Isossa Britannissa hallitus eh, vaihtaa, eh, vaihtuu ehkä ensi vuonna, niin aiotteko luopua virastanne? Ja Iso-Britannian pääministeri sanoi, että me olemme Afganistanissa, jotta kadut kotona olisivat turvallisempia. Mitä tarkoitetaan tällä, kun päivittäin maahamme tulee usein laittomasti miehiä Somaliasta, Irakista, Afganistanista ja muista maista, joissa, jotka ovat terroristien hautomoja. Ja kun tuette Sri Lankan hallitusta ja kansalaisia, niin he tarvitsevat tukea 30 vuoden terrorismin jälkeen. Kovac. Ja seuraavaksi edustaja Kovacek, yksi minuutti. Mr. Chairman, Mrs. Ashton. Kiitos puheenjohtaja Rova Ashton. Haluaisin ensiksi onnitella teitä nimityksestänne. Kysymykseni on enemmänkin institutionaalinen. Miten aiotte koordinoida työtänne yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alueella niiden komission jäsenten kanssa, jolla on ulkoasiain tehtäviä, kuten laitumiskysymykset, kansainvälinen kehitystyö, kriisi, vaste ja miten nämä komission jäsenet ovat sitten yhteistyössä EUn tulevan diplomaattipalvelun kanssa. Pyrittekö luomaan jonkinlaisen ulkopolitiikan työryhmän komissiossa? ja että täsmentää, minkälaiset tehtävät heillä on lähtökohtaisesti vai määritelläänkö tehtävät ad hoc pohjalta työn edetessä? Kiitoksia edustaja Kovacek ja seuraavaksi edustaja Munits, yksi minuutti. Kiitoksia ja kiitos Rova Ashton. Edistyksellisenä naisena olen iloinen siitä, että teidät on nimitetty korkeaksi edustaja. Obama on selostanut juuri tuota Afganistan suunnitelmaansa ja sitten liittoutuneet kokoontuvat ja päättävät yhteisestä kannastaan ja Euroopan unioni yrittää löytää kantansa. 28. tammikuuta järjestetään kansainvälinen kokous Afganistanista ja siellä yritetään löytää yhteinen näkemys Afganistanin tulevaisuudesta ja etenkin sitten puhuisin tuosta Tyynen valtameren tilanteesta ja puolustustilanteesta. Meidän mielestämme sinne tarvitaan kestävä ratkaisu. Miten te aiotte tehdä, miten te aiotte tehdä tämän tilanteen eteen samoin kuin Somalian turvallisuuden kehittämiseksi, samoin kuin myös merten turvallisuudeksi, koska tämä kuuluu tietysti teidän alanne samalla kuin teette yhteistyötä ympäristöstä vastaavan komissaarin kanssa. Ja meitä kiinnostaa kovasti konkreettiset latinalaiset Pohjois-Amerikan ulkosuhteet myöskin. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Munits ja nyt teillä on mahdollisuus vastata neljä minuuttia Rovasta. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja, eh, edustaja Lohpiiler, te puhuitte Iranin yhteiskunnasta. Se on tärkeä osa meidän politiikkaamme. Eh, mm, palapeli yhteyksissämme muihin maihin, joka perustuu erilaisiin kysymyksiin, taloudellisiin, sotilaallisiin, muihin yhteyksiin. Ja me yhdistää nämä palat, yhteydet parlamentin jäsenten välillä ja poliittisten johtajien välillä. Tämä vahvistaa osaltaan vuoropuhelua ja tämä on tärkeä osa sitä, mitä mm, meidän täytyy tehdä. Mitä tulee ydinsulkusopimukseen, minulla ei ole vielä täytäntöönpanoehdotuksia. Tärkeää on se, että aloitteet ovat käynnissä ja jatkuvat. Ravan Orden on haluaisin sanoa, että teidän eh, johtajanne oli yksi ensimmäistä, joka onnittelu minua ja olen iloinen siitä. En usko, että hän haluaa, että astun virastani olen erittäin iloinen siitä, että hän toivotti minut niin lämpimästi tervetulleeksi, kuten hän itsekin sanoi. olimme oppositiossa tai emme, niin aion tehdä yhteistyötä hänen kanssaan. Ja kauppakomissaarina, äh, kun olin Iso-Britannian komissaari, äh, kerroin tästä kaikille Iso-Britannian puolueille ja oveni on avoin teille, kuten kaikille tämän parlamentin jäsenille. Sitten mitä tulee maahanmuuttopolitiikkaan, se ei ole nyt minun tehtäväni tässä vaiheessa. Ja Sri Lankaan yhteydessä Äh, UTP Plusilla on äh, selkeä tavoite, se liittyy yhteisiin arvoihin, mutta sillä on myös, siihen liittyy myös kriteerejä. Edellisissä tehtävissä minun piti varmistaa, että noudattimme näitä kriteereitä oikealla tavalla. Vuoropuhelu jatkuu, täytyy katsoa mitä tapahtuu lopuksi. Sitten herra Kovacek kuinka komission jäsenet tekevät yhteistyötä. Minä en varmastikaan johda heitä, mutta toivon, että meillä on läheistä yhteistyötä kaupakomissaarin ja tein läheistä yhteistyötä kehitysyhteistyökollegani ja teollisuuskomissaarin kanssa ilmastonmuutoksesta ja muusta. Hyvä uutinen on se, että operatiivisella yhteistyöllä voimme saavuttaa enemmän minä en ole mikään komission työryhmä. Tehtäväni on laajempi, mutta varmasti työmme kehittyy, kun komissio on päässyt tehtäviinsä. Kiitoksia ystävällisistä sanoista me Naton konferenssi ja muut konferenssit ovat mahdollisuuksia keskustella kollegojen kanssa Euroopan unionissa ja Euroopan unionin ulkopuolella, miten käsittelemme erittäin vaikeita kysymyksiä esimerkiksi Afganistaniin liittyen. Ja tämän aion varmasti tehdä. Ja teidän pointtinne Atalantasta on erittäin tärkeää, että meillä on e, erilaisia aloitteita, joilla saamme rauhaa ja vakautta Somaliaan ja teemme yhteistyötä Afrikan unionin kanssa, eikä keskeinen Afrikkakaan ole unohdettu, mutta kerron siitä lisää myöhemmin. Kiitoksia Rova Ashton ja seuraavassa kuudennessa kysymysryhmässä on valiokuntien edustajia ja alivaliokuntien puheenjohtaja. Ensin edustaja Hautala, ihmisoikeuksien alivaliokunnan puheenjohtaja. Puheenjohtaja Rova Ashton, ähm, minusta teidän taustanne lupaa hyvää sille, että ihmisoikeudet vahvistuvat unionin ulkosuhteissa. Ja olen kuitenkin hieman skeptinen, kun sanoitte, että uskotte ihmisoikeusasioissa pikemminkin hiljaiseen diplomatiaan. Kyllä, voin olla samaa mieltä siitä, että, että sitä tarvitaan, kun puolustamme esimerkiksi ihmisoikeuspuolustajia. Kysehän on heidän turvallisuudestaan, mutta ettekö kuitenkin näe, että tarvitaan entistä enemmän voimakkaita julkisia kannanottoja esimerkiksi Kiinan ja Venäjän kaltaisten maiden suhteen. Haluaisin, että pohditte hieman tätä hiljaisen diplomatian ja julkisen voimakkaan toiminnan suhdetta. Kiitoksia edustaja Hautala ja seuraavaksi puolustuksen alivaliokunnan puheenjohtaja edustaja Donjan. Kiitos puheenjohtaja. Rava Ashton, ensiksi haluaisin onnitella teitä nimityksestänne äh, valikuntamme puolesta. Minun kysymykseni on sekä institutionaalinen että käytännöllinen. Äh, tulette olemaan ulkosuhteiden palvelun johtaja Dossa ja se on yhteisen ulkopolitiikan ja turvallisuuden kannalta olennaista. Parlamenttakin on muistuttanut siitä, että tähän integroidaan mahdollisimman paljon kriisinhallintavälineitä, välineitä, jotka olivat äh, komission ja neuvoston sihteeristön halussa. Mutta tämä pätee sekä sotilaallisiin että siviilivälineisiin. Ky- pyytäisin teitä vähän kertomaan, miten nämä eri ulottuvuudet sitten artikuloituvat. Ja sitten viisi vuotta sitten luotin elin, jonka tehtävänä on ratkaista EUn jatkuvat ongelmat ja valinnan ongelmat puolustuksen alueella ja rahoitus monivuotiset poliittinen rahoitus on ongelma ja jotkut valtiot, kuten teidän lähtömaanne, ovat olleet tässä vähän tulppana ja miten täytyy ratkaista nämä ongelmat. Kiitoksia edustaja Danjean ja seuraavaksi kehitysvaliokunnan edustajana eh, Herra Deva, puolitoista minuuttia. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Sanotaan, että Paronita Rosten niin on ottanut erittäin vaikean tehtävän hoitaakseen ja toivotan hänelle onnea. Ja olen erittäin luottavainen hänen suhteessa, koska tähän mennessään Lady Ashton on Hollandin ainakin nostanut maailmankartalle. Minä edustan kehitysvaliokuntaa. Voitteko, Rova Ashton, vahvistaa, että näette eron jäsenvaltioiden ulkopolitiikan koordinoinnissa ja maailman köyhyyden poistamisessa, joka on eri asia? Ja näettekö itsenne myös primus inter pareksena jäsenvaltioiden ulkoministerien kanssa ja myöskin komission jäsen Piebalsin kanssa? Ah, Kiitoksia edustaja Deva ja seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Muscardini, joka edustaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa. Kiitoksia puheenjohtaja Baronitar. Te yhdessä Euroopan parlamentin kanssa toivottavasti aina olette valmiita kuuntelemaan ja toimimaan. Kuten sanoitte puheenvuorossanne, teidän vastuullanne on komission valtuuskunnat kolmansissa maissa ja nämä valtuuskunnat käsittelevät erityisesti kauppakysymyksiä. Seuraava komissaari, kauppakomissaarin valmistelee mitä te, tehdä y, yhteistyötä hänen kanssaan liittyen ulkosuudenhallintoon ja suurlähetystöihin kolmansissa maissa. tarvitaan yhä enemmän komission virkamiehiä ja myöskin Euroopan parlamentin virkamiehiä näissä suurlähetystöissä, näissä edustustoissa ja heillä, heillä täytyy olla tärkeä rooli. Toivottavasti voitte valvoa kaupallista toimintaa paikan päällä, polkumyyntiä ja väärennöksiä, mutta ei pitä, ilman, että syntyisi ristiriitoa kolmansien maiden kumppaniemme kanssa. Kauppapolitiikka täytyy yhdistää myös ihmisoikeuksien puolustaminen ja myöskin kaupan vapaus. Kiitoksia edustaja Muscardini nyt ottaen huomioon, kun, että kysymykset kestivät puolitoista minuuttia, niin teillä on nyt yksi minuutti enemmän puheaikaa Rovasten. Viisi minuuttia. Kiitos, olette oikein antelias. Te kysytte hiljaisen diplomaatian ja ihmisoikeuksien suhteista. Pyrin käyttäessäni tätä ilmaisua tekemään eron sen välillä, että pitäisikö alkupuheenvuorossani sanoin, että pitääkö aina olla ego, jolla on jalat. Minun kokemukseni on kaupan alueella ja muuallakin, jossa tulokset tulee paremmin kuin ei ole parrasvaloissa. Olette aivan oikeassa, Rava Haatala, että näin ei aina ole. Ja kun olette nähneet minut toiminnassa, voivat kertoa, että kun välttämätöntä on, meidän täytyy kovan ääneen ilmaista kantamme maailman tapahtumista. Ja voin vakuuttaa teille, että minulla on näyttöä tällaisesta. Ja herra Jean, olet ihan oikeassa, että pitää katsoa pitkälle eteenpäin Euroopan puolustusvirastoa. Se on ollut pitkään toiminnassa viisi vuotta. Se on ollut aika menestyksekäs monissa asioissa, mitä se on tehnyt. Meidän täytyy etsiä parempaa yhteistyötä komission ja monen virastojen kanssa. Ja yksi tehtäväni lähiviikkoina on keskustella tuon elimen, mutta myös muiden edustajien kanssa pitkän aikavälin strategiaa. Se, että meillä on ihan ihka uusi toimintatapa, merkitsee sitä, että tavallaan voimme pohtia tarkkaan, minkä strategisen lopputuleman me haluamme pidän tämän hyvin mielessäni ja puolustusvirasto on osa tätä kuviota. Herra Teva, kehityskysymykset. Kysymykseni varmaan on siitä, että pitäisi varmistaa kaksi asiaa. Ensinnäkin se, että kehityskysymykset eivät menetä ääntään. Olen täysin samaa mieltä, että vaikka EU toimii alueella, jossa kehitys on ydinkysymys, te kehitysvaliokuntana – Kehitysihmisten täytyy aina kyetä näkemään, mikä osuus toimistaan on kehitystyötä, Mutta täytyy tehdä selväksi, että toisaalta kehityskysymysten täytyy olla osa laajempia ulottuvuuksia suhteessa. Kauppaan liittyy kysymys kehityksestä, ilmastoon liittyy, turvallisuuteen liittyy kehityskysymyksiä jos maanviljelijät jatkuvasti joutuvat vaihtamaan paikkaa, koska ovat sota-alueella, he eivät voi äh, viljellä, he eivät voi kylvää. Nämä ovat erillisiä, mutta äh, kontekstin kuuluvia kysymyksiä. Rava Moskardi, niin me haluamme välkymät ihmiset äh, ulkopolitiikan tehtäviin. Meillä on kaupan erinomaisia ihmisiä. Meillä on erilaisia ihmisiä kautta maailman edistämässä tätä asiaa. Se on yhä osa kokonaiskuviota. Parlamentaarikot, jotka maailmaa kiertävät, voivat myös kertoa, missä olemme parhaiten onnistuneet teidän näkökulmastanne ja missä on enemmän tehtävää. Kiitos, Rava Ashton. Seitsemäs Nippo ja Strasser ensiksi minuutiksi. Tervetuloa parlamenttiin, Rova Ashton, ja onnitteluja tehtävässänne. Toivotamme teille menestystä. Haluaisin palata transatlanttisiin suhteisiin ja suhteisiin Yhdysvaltoihin, erityisesti mitä tulee yhteistyöhön turvallisuuden saralla. Se on tarpeen, ei vain 11. syyskuuta tapahtumien jälkeen, vaan se on peruskysymys hyvässä kumppanuudessa. Mutta se, mikä huolestuttaa Euroopan kansalaisia ja parlamentin jäseniä yhä enemmän, on kansalais oikeuksien suoja ja henkilötietojen suoja ja saamme huolestuttavia tietoja, 10 dollarin maahanpääsymaksu, viisumihelpotusohjelmat, ja matkustajatiedot. Haluaisin saada mielipiteenne näistä asioista. Kiitoksia edustaja Strasser ja seuraavaksi edustaja Ojuland yksi minuutti. Um, thank you. Warm welcome. Kiitoksia. Lämpimästi tervetulleeksi toivotan korkean edustajan. Yksi kommentti. Ah, minä kuulin omen. Dato la parola onorevole Annoin puheenvuoron edustaja Ojulandille. Kiitos kysymystä taisi tulla minulle. Parantar Ashton kysymykseni liittyy Venäjän ja Georgian konfliktiin. Haluaisin tietää, mitä te korkeana edustajana aiotte tehdä niin, että viiden vuoden kuluttua tilanne olisi erilainen. Ja Sama liittyy Nagorno-Karabahin ja Transnistriaan. Mitä te olette tehdä, jotta etelä ja myöskin voisi liittyä Georgiaan ja miten aiotte estää lisäkriisit Georgian ja Venäjän välillä? Viime vuonna puhuttiin paljon siitä, mitä EU olisi voinut tehdä konfliktin välttämiseksi, mutta tiedämme, että tilanne Georgiassa on yhä herkkä. Voisitko vaatia Venäjältä sitä, että EUn tarkkailijat pääsevät Etelä-Ossetian ja Abhaasian miehitetyillä alueilla? Kiitoksia edustaja Ojuland. Seuraavaksi edustaja Palekis, yksi minuutti. Thank you, Mr. Pre- Kiitoksia puheenjohtaja. Rova Ashton, sosialistit kannattavat aseista riisuntaa mitä mieltä olette Obaman mielipiteestä ydinaseista, vapaasta maailmasta, mitkä, mitkä voisivat olla Euroopan reaktiot. Ja vast, kuullessani vastauksenne minulla on se vaikutelma, että mitä kinkkisempiä kysymyksiä saatte, sen parempia vastauksia annatte. Siksipä haluaisin esittää hyvin suoran kysymyksen. Mikä on teidän mielestänne Turkin mahdollisuus ja kyky liittyä EU-hun 10-15 vuoden sisällä? Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Palekis. Ja seuraavaksi edustaja Omen yksi minuutti. Good. So once again... No nyt äh, jälleen kerran lämpimästi tervetulleeksi äh, toivotan teidät. Äh, yhdessä vastauksissanne, jotka annoitte, annoitte meidän ymmärtää, että olette Ison-Britannian komission jäsen, mutta minä haluan vielä muistuttaa teitä siitä, että Euroopan komissiolla ei ole kansalaisuutta. Toinen asia on se, että kun matkustatte maailmalle, edustatte yhteisiä arvojamme, kuten peruskirjassa on kirjattu. Yhdistynyt kuningaskunta ei ole osa tätä peruskirjaa. Kuinka vahvasti voitte puolustaa tätä peruskirjaa? Ja sitten Lissabonin sopimuksessa pyydämme, että allekirjoitetaan ihmisoikeusyleissopimus. Kuinka vahvasti aiotte viedä eteenpäin tätä allekirjoittamista? Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Omen Räyten. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron korkealle edustajalle neljä minuuttia. Paljon kiitoksia. Herra Strasser, kysytte jälleen transatlanttisista suhteista ja järjestöjen turvallisuudesta ja tietoisuudesta. Jacques Barrot komissiosta on ollut paljon yksityiskohtaisemmin tässä mukana. Oikeusministeriössä tämä oli asia, johon perehdyin. Minä muistan, että meillä on ollut vahvaa vuoropuhelua parlamentin kanssa, joka oli olennaista. Satuin olemaan brittiministeri iso britannian puheenjohtajuuden aikana. Me perehdymme tietosuojaan, tiedon keräämiseen turvallisuuden nimissä, mutta taaten sen, että kansalaisten oikeudet suojataan. En voi esittää, että olisin tämän vuoropuhelun asiantuntija, koska se ei ole nyt minun portfoliossani, mutta se on tärkeä asia. Kiitos, että otitte sen esille. Rava Ojuland, Venäjä ja Georgia. En voi esittää teille yksityiskohtaisesti, miten pitäisi edetä aivan kohtuullista on, että te intohimoisesti vaaditte kahden asian tunnustamista. Ensinnäkin sen, että meidän täytyy olla vuoropuhelussa ja tietoisia näistä kysymyksistä silloinkin, kun ää, äh, alkuperäinen konflikti on jo kehittynyt eteenpäin. Kun on jäljellä jääneitä kysymyksiä, niiden täytyy olla osa vuoropuheluja. Lähikuukausina tulee muodostamaan vahvemman, selkeämmän kokonaan sitä, mitä pitää tehdä – mutta varmasti tulen hyötymään monista vuoropuheluista edeltäjien ja myöskin parlamentin jäsenten kanssa näistä aiheista. Herra Pareski, ydinaseton maailma. Minä pidän kinkkisistä kysymyksistä ja tuohan on sellainen. Ydinaseton maailma on kaikkien kansalaisten tavoite. Mutta sen saavuttaminen on äärettömän monimutkainen prosessi. Yhdysvaltojen kanta on nyt tämän presidentti Obaman ilmaisema sitten Turkin suhteen. Olemme nyt voineet todeta, että 33 luvusta Turkki on sulkanut yhden, eli tämä on monimutkainen kysymys. Neuvostossa on erilaisia näkemyksiä laajentumisesta ja erilaisia näkemyksiä sitä, miten parhaiten edistetään Turkisuhteita. Siitä täytyy keskustella. Mutta yksi luku pitkän ajan jälkeen, joten tästä on varmasti keskusteltava. Ja lopuksi Amman Raitte. en minä pyrkinyt sanomaan, että olen brittikomissaarin tuossa yhteydessä. Pyrin sanomaan, että olen britti. Minulla ei ole kuitenkaan kansalaisuutta, vaan olen eurooppalainen ja minun suhde työhöni on eurooppalainen. Minulla sattuu olemaan tietty kansallinen taustani, josta olen hyvin ylpeä. Olen yhtä ylpeä siitä, että olen eurooppalainen ja siltä pohjalta tulen työskentelemään ja edistämään asioita. Ja, ja pyrin ottamaan osaa ja osallistamaan kaikkea mahdollisimman hyvin. The charter. I thought I'd answered it by saying I wanted to see... Vastasin, että minulla oli tästä sopimuksen allekirjoittamista täsmällinen kysymys. Voitko toistaa sen? Minulla oli täsmällinen kysymys. Kysyin, miten voitte puolustaa ihmisoikeusperuskirjaa ja miten aiotte edistää Euroopan ihmisoikeussopimuksen allekirjoittamista. Tein varmaan jo selväksi sen, että miten aion viedä asioita eteenpäin, niin, niin yksityiskohtien täytyy odottaa, mutta kaikki se työ, mitä olen tehnyt kauppakomissaarina, äh, on osoittanut, että minulle ihmisoikeudet ovat olleet erittäin äh, tärkeitä äh, minä otan tähän asiaan eurooppalaisen kannan korkeana edustajana en Ison-Britannian kantaa. Kiitoksia, Rova Ashton. Seuraavaksi edustaja Boskurt, yksi minuutti. wel. Lady Ashton. Kiitoksia. Niin, Rova Ashton, onnittelut teille nimityksestä tälle paikalle. Keski-Amerikan edustajana tahtoisin kysyä, että voidaanko alueellista yhteistyötä tuolla lisätä meidän painostuksen avulla, samoin kuin ihmisoikeuksien noudattamista. Tuollahan ei ole juuri päästy puusta pitkälle. Miten Eurooppa voi to- todellakin näytellä selkeää roolia tuolla Keski-Amerikassa ja niiden näiden valtioiden saattamisessa kestävään kehitykseen, kestävään poliittiseen tilanteeseen. Tästä kysymykseni. Ja lisäksi, miten teidän mielestänne Amelin raportin suositukset ovat toteutuneet? Kiitoksia edustaja Boskurt ja nyt edustaja Lanbergis yksi minuutti. Kiitoksia arvoisa Rova Ashton. Kun me Euroopan unionissa äh, aina kehumme eurooppalaista solidaarisuutta, niin tämä mantra on yhä kauempana todellisuudesta. Nyt aiotaan rakentaa putki Itämeren pohjalle ja tämä on sovittu jäsenvaltioiden takana ja on täysin unohdettu Euroopan parlamentin päätöslauselma ympäristöuhista ja mm, ei ole mitään takeita kansallemme. Mutta kaikkein pahinta on se, äh, e, että lyhyellä, ah- lyhyellä aikavälillä Venäjän ähm, laivoista tulee suojelemaan tätä putkia ja nyt e, Itämerestä tulee de facto äh, strateginen alue Voidaanko tämä strateginen tilanne unohtaa kuten tähän mennessä vai pitäisikö se ottaa teidän prioriteettilistallenne? Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Lanperkis ja seuraavaksi edustaja Katsin yksi minuutti. Baronica Ashton, spoštovana visoka predstavnica. Bosna i Herzegovina ima teško... Kiitoksia puheenjohtaja Bosnia-Herzegovinalla on hyvin vaikea tausta ja historia ja sen tulevaisuus on epävarma. Teillä on korkea edustaja Sarajevossa, mutta haluatte lähettää hänet kotiin. E, heistä ei voi tulla EUn jäsenvaltio. Eikö Saksa, joka oli protektoraatti 50 1999 vuoteen asti. Siitä on tullut nyt yhteisön tärkeä osa. Minä olen sitä mieltä, että Bosnia-Herzegovina tarvitsee vielä korkean edustajan siinä, ennen kuin se liittyy Euroopan unioniin. Tänä päivänä siellä odotetaan, että korkean edustajan toimisto sulkee ja siksi ei olla halukkaita investoimaan tulevaisuuden politiikkaan yhteisen Bosnia-Herzegovinan politiikkaan. Ehdottaisin, että pidentäisitte korkean edustajan mandaattia ja vakauttaisitte tällä tavalla koko Bosnia-Herzegovina ja aluetta ja edistäisitte Länsi-Balkanilla eurooppalaista ulottuvuutta. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Peterle, yksi minuutti. Kiitos. Teillä on kaksi hattua päällä ja se sopii teille oikein hyvin. Onnitteluni ensiksi. Minun kysymykseni on, mitkä prioriteetit teillä on EUn roolin vahvistamiseksi maailmassa? Ja minkälainen merkitys teidän mielestänne kulttuurien välisellä vuoropuhelulla on? Ja sitten vähän taustaa. Parikymmentä vuotta sitten Slovenia itsenäistyi. Ja alkuurallamme meille kerrottiin, että me olemme epäpäteviä, että me, me emme ikinä tule onnistumaan. Ja kokeneet ihmiset arvioivat meitä silloin näin tämä taustasta. Hyvä. Tämä kysymysryhmä on päättynyt ja nyt annan teille äh, mahdollisuuden vastata neljä minuuttia. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja edustaja Boskurt neuvotteluista keski Väli-Amerikassa ja ähm, alueellista integraatiosta. Olen samaa mieltä kanssanne todellinen mahdollisuus on hyödyntää sopimuksemme, tukea oikeanlaista alueista integraatiota, ei pakottaa siihen, mutta toivoa sitä, mikä on hyvä näille maille. Mitä tulee Honduraksen tilanteeseen, parlamentin valtuuskunta on kai vielä siellä tai tulossa takaisin. Olet kuullut vielä sen että Meidän on keskusteltava tästä äh, Honduraksesta ensi viikolla. Minun ei tarvitse kertoa teille, kuinka huonossa jamassa tilanne on siellä, mutta meidän on pian keskusteltava tästä. Sitten Lähi-idästä. Olen jo ryhtynyt pohtimaan tätä huolella ja olen erityisen huolestunut humanitaarisesta tilanteesta, erityisesti Kaasan alueella. Ja ne haasteet, jotka siitä syntyvät. Perjantai-iltana minulla oli videokonferenssi kvartetin henkilökunnan kanssa Jerusalemissa ja haluaisin ryhtyä tekemään yhteistyötä heidän kanssaan kantamme suhteen. Tärkeää on, että emme mene taaksepäin, vaan eteenpäin. Meillä on tiekartta, me tiedämme, minne meidän pitää mennä ja meidän on osoitettava, että Euroopan unionilla on rooli tässä. Herra Landsbergis, otitte hyvin tärkeän kysymyksen esiin ja olitte hyvin hyvin tunteikkaasti puhuitte tästä. Minä en nyt voi vastata selkeästi kysymykseen, joka minulle on niin uusi ja josta mielipiteet varmasti eriävät huomattavasti täällä parlamentissa ja muuallakin. Minun täytyy tutkia tätä asiaa syvällisemmin ja keskustella kollegojeni kanssa komissiossa ja itäisissä jäsenvaltioissa. Ja toivottavasti voimme käydä vuoropuhelua tästä liittyen korkean edustajan toimistoon Bosniassa ehdotitte, että meidän pitäisi vahvistaa mandaattia siellä. Herra Katsin ehdotitte sitä. On aivan totta, että se työ, mitä Carl Bildt on tehnyt ja tämä 5 plus 2 aloite, on sellainen, että meidän on tarkasteltava sitä hyvin huolella ja katsottava, miten edist- pystymme. Minä olen hiukan huolestunut tästä tilanteesta, niin tekin varmasti. Ja Carl Bildt ja minä olemme jo ryhtyneet keskustelemaan tästä ja myös amerikkalaisen kumppanimme kanssa olemme ryhtyneet pohtimaan sitä, miten varmistamme parhaalla mahdollisella tavalla, että saamme vakautta tuohon kolkkaan. mutta olen tietoinen tämän asian tärkeydestä. Anteeksi, unohdin herra Peterlen Pyydän anteeksi, minulla on vaan täällä niin monta paperipalaa, jossa on nimiä. Eh, Euroopan unionin prioriteetit ja eh, kulttuurien välinen vuoropuhelu. Tällä varmaan tarkoitatte sitä, että pystymme puhumaan ympäri maailmaa eri kulttuurien, eri eh, yhteiskuntien kanssa. Jos tähän viittaatte, niin se on erittäin tärkeää. Se on erityisen tärkeää ja erityisen tärkeä on parlamenttien rooli. Siinä asiassa emme tee riittävästi. Euroopan parlamentti varmasti tekee, mutta meidän pitäisi lisätä tätä vuoropuhelua. On erittäin tärkeää se, että olemme tässä ikään kuin rajapintana Euroopan unionin ja muun maailman kanssa, kumppaniemme kanssa maailmantaloudessa. Meidän täytyy myös osoittaa omat kantamme, jotka perustavat perustuvat yhteisiin arvoihimme. Kiitoksia, Rova Ashton. Nyt menemme yhdeksänteen kysymysryhmään. Yhden minuutin puheenvuoro on kollega Kreisel Dörflerillä. Minäkin haluaisin onnitella teitä nimityksestänne, paronitar Ashton. Brasilialla hän ei ole ainoastaan maailmantaloudessa tai ilmastokysymyksissä yhä tärkeämpi rooli, vaan myöskin kansainvälisesti sillä diplomaattisella ja poliittisella näyttämöllä. Presidentti Lula on juuri toivottanut tervetulleeksi presidentti Ahmadinejadin ja tätä on kommentoinut. Oletteko samaa mieltä siitä, että Brasilialla on yhä tärkeämpi ja suurempi rooli erityisesti Lähi-idän prosessissa äh, myöskin äh, diplomaattisissa äh, konflikteissa Iranin kanssa ja näettekö merkitystä sillä, että latinalaisessa Amerikassa pitäisi erityisesti tärkeitä maita korostaa ja että presidentti Lulalla voisi olla hyvä rooli uutena maailmanlaajuisena toimijana, joka voi unohtaa vanhat äh, kysymykset, kun diplomaattisesti käsitellään uusia ongelmia. Kiitoksia, herra Chrysler. Ja seuraavaksi edustaja Kelam, yksi minuutti. Madam High Commission uh, Representative, Rova korkea edustaja Lissabonin sopimus elää nyt toista päiväänsä. Nyt ei ole mitään muodollista Teko sitä pitää työ äh, yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Ja onko teillä mitään äh, suunnitelmaa, miten saataisiin äh, erilaiset maat luopumaan bilateralismista, pyrkimistä kahdenvälisiin suhteisiin, jotta saataisiin aikaan todella vankkaa ulkopolitiikkaa. Ja kollega Ojuland viittasi Georgiaan ja sanoisin, että emme ole tyytyväisiä nykytilanteeseen Georgiassa, koska sopimuksia ei ole noudatettu ja EUn edustajia ei ole päästetty separatistia alueille meidän täytyy olla vaativaisempia tässä kysymyksessä. Kiitoksia, edustaja Kellam. Ja seuraavaksi edustaja Mauro, yksi minuutti. Vicepresidente Ashton. La... Varapuheenjohtaja Ashton, teidän nimityksenne perustuu logiikkaan, joka myöskin Barroso eh, kutsui yhteisön logiikaksi. Eh, jäsenvaltiot haluavat luovat yhteistä eurooppalaista ulkopolitiikkaa, jotta voitaisiin ymmärtää paremmin, miten tämä ulkopolitiikka toimii. Haluaisin kysyä teille, te, jotka tulette valtiosta, joka on lähettänyt eh, joukkoja Irakian, miten arvioitte niitä maita, jotka eivät ole sinne joukkoja lähettäneet, ja kumpaa politiikkaa määrit, kumman politiikan määritteet eurooppalaiseksi? Toinen toinen kysymys. Te korkeana edustanne tunnustatteko uuden Honduraksen presidentin? Ja kolmas kysymys, teidän maanne seuraav- viimeisenä viidenä vuotena on tapahtunut poliittisia murhia osittain todennäköisesti venäläisten agenttien toimesta, joka on aiheuttanut ongelmia teidän hallituksenne ja Moskovan välillä. Mikä pitäisi olla Euroopan lähestymistapa Venäjän suhteissa? Kiitoksia, edustaja Mauro. Ja seuraavaksi edustaja Jaakonsaari, yksi minuutti. Eh, rouva Aston, onnea. Te olette nyt Euroopan unionin eh, kasvot, silmät ja se kuuluisa puhelinnumero, onnea siitä. Eh, te olette myös esimerkkinä varmasti monille eurooppalaisille ja maailman naisille ja kysymykseni on, miten haluatte edistää naisten asemaa ulkosuhdehallinnossa. Haluaisin myös kiinnittää huomiota tähän yhteen tämänhetkisen maailman kuumimpaan kysymykseen, eli arktisen alueeseen. Siellä se, on, se arktinen aarrearkku on nyt aukeamassa ja kaasun ja öljyn seurauksena alueesta on tulossa varsinainen Eldorado. Euroopan unioni on siellä läsnä heikosti. Muun muassa komissio ei ole päässyt arktisen neuvoston jäseneksi. Kysyisinkin, miten haluatte ja miten aiotte edistää Euroopan unionin arktista politiikkaa?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 na wypowiedź pani przewodniczącej hautali powiedziała pani że nie oznacza to milczenia w sprawach e, praw. täällä on puhuttu hiljaisesta diplomatiasta ja vastauksessanne e, edustaja hautali sanoitte että tämä ei välttämättä koske ihmisoikeuskysymyksiä tämä on hyvä asia. haluaisin puhua valko haluaisin kuulla mielipiteenne valko venäjästä jossa ei ole vapaata tiedotusvälineitä vapaita poliittisia puolueita jossa on mielipidevankeja. Mitä mieltä te olette valko ja millaiset suhteet EUlla pitäisi olla maahan kuten valko joka on eurooppalaisessa kumppanuudessa mukana? Ja tähän liittyen toinen kysymys. Mikä on teidän mielipiteenne, Rova Ashton, liittyen Venäjän ehdotukseen osallistua itäisen kumppanuuteen? Grazie, onorevole eh, eh, minä haluaisin ihan nopeasti vastata, koska Täällä on ollut joitakin kysymyksiä ja koska vastausaika on ollut niin lyhyt, niin ette ole ehkä voineet niihin vastata oikein liittyen ulkosuhdehallintoon. Jotkut kollegat ovat kysyneet tämän ulkosuhdehallinnon toimivaltuuksista maantieteellisesti ja temaattisesti. Tähän, liittyykö tähän naapuruspolitiikka vai ei? Ja toiset yksi, miten aiotte järjestää tämän toimistonne, ulkosuhdehallintonne? Onko teillä yksi toimisto, jossa on komission ja neuvoston edustajia vai on, onko teillä kaksi erillistä toimistoa? Tällä kertaa annan teille viisi minuuttia vastausaikaa. Olkaa hyvä. Teidän anteliaisuutenne on ihan loputonta. Hyvät uutiset on, että tämä on ensimmäinen vuoropuhelumme. Hyväksynette sen, että ensimmäisenä päivänä minulla ei ole kaikki yksityiskohtia. En myöskään halua tärvätä aikaa, niin kun täällä on paljon kysymyksiä. Me palaamme näihin kysymyksiin useamman kerran toivokseni. Kysytte Brasilialta ja minä olen kapakomissaarina ja ulkoministerinä keskustellut Brasilian edustajien kanssa. Presidentti Lulan asema on yhä voimakkaampi. Olen äskettäin tavannut hänet ja pian on vaalit. On kiinnostavaa nähdä, miten Brasilia muuttuu. Näkökantanne, että Brasilian rooli, potentiaalinen rooli merkittävä on kiinnostava. Mutta Brasiliassa saattaa myös tapahtua muutoksia, ja ne saattavat vaikuttaa siihen, mitä Brasilia haluaa rooliaan esittää. Salsa Marian kanssa tulen tapaamaan sunnuntaina tämän asian, joten hyvä, että asitte tämän asian esille, herra, herra Kellam. Tämä välisten suhteiden periaate ja ulkosuhteet. Siinä minä haluan pohjata niille suhteille, joita jäsenvaltiolla on kolmasien maiden kanssa. Joillakin on ollut satojen vuosien vahvat diplomaattiset suhteet erilaisten kulttuuristen ja historiallisten siteiden vuoksi ne ovat voimavara, ei taakka. Ja on hyvin tärkeää, että luomamme hallinta ei häiritse näitä suhteita, vaan lisää arvoa. Voin ajatella delegaatioita, joissa olen jo vierailut, jossa EUn rooli joko jäsenvaltioiden koordinoijana tai erilaisten palveluiden tarjoajana – on hyvin tunnustettu, ymmärretty ja arvostettu. Ja haluan arvioida tilannetta komissiossa ja neuvostossa nähdä, mikä toimii parhaiten, ja sitten luoda jotain, joka tarjoaa sen, mikä parasta on. Useampi kollega on ottanut erityiset maat ja kysymykset esille. Georgia on tullut useamman kerran esille. Minä olen erittäin innokas luomaan mielipiteiden vaihtoa ja tänään minä pyrin myös teiltä kuulla, mitä te haluatte minun painottavan. Ja te olette kovasti auttaneet minua tässä, koska minun agenda on valtava, portfolio on laaja ja minun pitää priorisoida oman energian kohdentamistani ja myöskin miettiä, mitä resursseja on käytettävissä, niin tämä on ollut oikein hyödyllistä. Minulla ei ole vielä yksityiskohtaisia näkemyksiä esittää kaikista asioista, sillä viime keskiviikkona vasta sain selville, että tämä tehtävä minulle lankeaa. Joten kiitos, että olen saanut mahdollisuuden kuulla teiltä, mikä teille on tärkeää. Marita puhutte Irakista poliittisten ja sosiaalisten strategioiden eroista eri maissa ja pyrinyt erkaantumaan oman maani tilanteesta. Nyt on tärkeää laatia yhdessä Euroopan unionin strateginen lähestymistapa. Jäsenvaltioiden välillä varmasti tulee aina olemaan eroja. Ne ovat kulttuurisesti, poliittisesti ja muuten erilaisia. Ja nämä poliittiset erot heijastuvat muuhun. Minä pyrin antamaan strategista suuntaa sille, joka meidät sitoo ja, ja saada sen toimimaan. Me emme tule kaikissa asioissa olemaan yhtä mieltä. Tämä ulkoasian komitea, jonka puheenjohtaja olen, tulee antamaan minulle mahdollisuuden saada suuntaa, mutta myöskin antamaan suuntaa ajattelulle. jäsenmaat tulevat mieltämään itsensä yksittäisinä jäsenvaltioina, jotka yhdistyvät EU-ssa. Ja meidän täytyy saada tästä parhaamme irti, eikä sitä pidä pitää kielteisenä, vaan hyvänä asiana. Ja sitten strateginen näkökanta. Venäjästä hyvä ystäväni ja kollegani De Milman tulee laatimaan ison Britannian kannatasta. Se ei ole minun tehtäväni. Ja sitten Jaakon saarelle. Kiitos kommentista naisten suhteen. Minä voisin puhua naisista koko päivän. Minusta, tämän, minusta on erittäin tärkeää. Anteeksi, minä kysyin teiltä, tunnustatteko uuden Honduraksen presidentin korkeana edustajana? Eilistä lähteen Euroopan unionilla on tämä puhelinnumero, josta Kissinger puhuu, ja se on teidän puhelinnumeronne, paronitar. Already... En maininnut sitä, koska olin jo Hondurasista keskustellut ja sanoin, että yleisten asioiden neuvostosta tullaan keskustelemaan Hondurasista ensi viikolla, jonka jälkeen kantaa paljon selkeämpi. Pahoittelen, niin että kuulleet tätä, mutta olet, että vastasin, jos palaisin naisiin, naisten roolin. Paljon on tehtävänä, paljon sanottavana ja nyt on aika toimia. Sanoisin kuitenkin, että olen ylpeä, että olen tässä asemassa ja olen ylpeä, että olen nainen tässä asemassa. Ja se tulee heijastumaan siinä, mitä minä teen. Ja arkkisis, arktinen alue. Kiinnostavaa, että otit sen esille. Tämä on asia, josta en ole vielä, jota en ole vielä miettinyt. Ja jos sallitte, tulen asiaa pohtimaan, niin sitten aloitamme vuoropuhelun siitä. Ja sitten ulkoisten palveluiden hallinnon organisointi. Ensinnäkin meillä tulee olemaan yksi toimisto. Meillä tulee olemaan yksi tiimi, joka työskentelee neuvoston ja komission kanssa. Toimisto tulee olemaan komission rakennuksessa kahdesta yksinkertaista syystä. On ensinnäkin tiedä, mistä saa kahvia. Tiedä, miten tämä rakennus toimii. Minun ei tarvitse pohtia logistiikkaa. Ja mikä tärkeintä on, minulla on sitten tiimi, joka työskentelee komission varapuheenjohtajan kanssa, joka vastaa sen, että minä voin vetää aikani muualla. Neuvoston rakennuksessa ja korkean edustajana työskentelee myös Brysselin ulkopuolella edustajan Euroopan unionia. Um, niin, puheenjohtaja, te esititte minulle kysymyksen eh, maantieteellisistä ja temaattisista kysymyksistä. Minä en ole vielä tehnyt päätöstä niistä, mutta tärkeää on varmastikin, kuten olen yrittänyt tässä kuvailla, tarkastella sitä, missä meillä on jo vahvoja eh, lähetystöjä, jotka ovat menestyksekkäitä ja katsoa, miksi ne ovat menestyksekkäitä uuden eh, organisaation luominen tarkoittaa sitä, että otetaan ne parhaat asiat, joita meillä on nyt, ja sitten luoda siltä pohjalta organisaatio, joka vastaa parhaiten niihin haasteisiin, joihin haluamme vastata. Tärkeää on, että suhteessa piste, yhteen pisteeseen yhdistämme eri elementit, katsomme kysymyksiä, kuten edustaja Muskardini sanoi, kauppa, kehitys ja niin poispäin, ja katsomme, miten parhaalla mahdollisella tavalla tämä yhteistyö saadaan tehokkaaksi. Tämä on minun prioriteettini. Haluan tehdä läheistä yhteistyötä kollegojen kanssa ja varmastikin vuoropuhelussa parlamentin kanssa. Kiitoksia. Rova Ashton. Nyt meillä on viimeinen kysymyskierros ja ensin puolitoista minuuttia edustaja Provera. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Onnittelut Paronitar Ashtonille. Hyvää työtä toivotan teille. Eräs kysymys, joka on hyvin lähellä sydäntäni. Yhteistyöpolitiikka kehitysmaiden kanssa on erittäin tärkeää maahanmuutto- ja virtojen valvomiseksi. Ei laittontakaan maahanmuuttoa voida rajoittaa tai säännellä ainoastaan poliisitoimin tai tiukoin lain. On tärkeää luoda taloudelliset, sosiaaliset eh, olosuhteet ja demokratia eh, köyhimmissä maissa niin, että maahanmuutosta tulee todellinen vaihtoehto eikä tarve, eh, joka johtuu nälästä tai sorrosta yhteistyöpolitiikan, kehityspolitiikan täytyy olla tehokasta, sillä pitää olla riittävästi määrärahoja ja hyvää hallinnointia niin, että määrärahat päätyvät niille, jotka niitä tarvitsevat. Eli yhteistyötä aluehallintojen kanssa, jotta voidaan taata riittävät infrastruktuurit, vähemmän byrokratiaa, korruption torjuntaa, maahanmuuttojen koulutusta ja lait laittoman maahanmuuton torjuntaa rajoilla. Tämä yhteistyö on osa ulkopolitiikkaa ja neuvotteluja. Se on erittäin tärkeä aihe. Mitä korkea edustaja aikoo tehdä tämän asian suhteen? Kiitoksia edustaja Provera. Unohdin sanoa, että sen lisäksi, että hän on eh, kansanedustaja täällä, hän on myös eh, valiokunnan ensimmäinen varapuheenjohtaja. Seuraavaksi eh, edustaja Kis, puolitoista minuuttia. Kiitokset puheenjohtaja. Minä haluaisin esittää kaksi kysymystä Rova Ashtonille. Ensiksikin Miten olette ajatellut toimia sen asian eteen, että näitä kansainvälisiä oikeuksia ja ihmisoikeuksia loukataan jatkuvasti. Ja erityisesti puhun tästä tässä Irakin sodasta ja Afganistanin sodasta sekä Kosovan kysymyksestä. Eli kansainvälisiä oikeuksia, kansainvälisiä lakeja rikotaan jatkuvasti. Ja sitten tietysti Turkin Kypros, ja Kyproksen ongelmaan puuttuisin. Ja toinen kysymykseni liittyy suoraan tähän ensimmäiseen kysymykseen, eri toten siihen, miten me saisimme nyt Kuuban tilanteen ratkaistua koko Kuuban valtio on nyt edelleen Yhdysvaltain kauppasaarrossa ja Euroopan unioni on takkuillut oman yhteisen päätöksensä aikaansaamisessa ja tällä hetkellä se myös tähtää, pitää yllä tuota kauppasaartoa. Kiitoksia edustaja Angurakis ja seuraavaksi herra, edustaja Coward puolitoista minuuttia. Dziękuję bardzo. E, gratuluję pani i dobrze... Kiitoksia, niin onnittelut teille Ruvaaston ja toivon, että toivon teille mitä parhainta menestystä toimikaudellenne esittäisi kysymyksen, miten teidän mielestänne Eurooppa voisi tällä hetkellä toimia, mikäli rauhanliike olisi, pasifismi olisi no, voittanut ajallaan. Te itsekin olitte siinä mukana. Olen ollut yllättynyt siitä, että te ette ole halunnut vastata kysymykseen, jonka Landsbergis esitti. Tämä on äärimmäisen vaikea ongelma. Voisitteko kuitenkin antaa jonkinlaisen aika rajan jonkun päivämäärän tähän kysymykseen, jotta saisimme tietää, mikä teidän kantanne asiaan on? Oletteko te sitä mieltä, että Sarkozyn näkemys Georgiasta on oikea ja onko hänen suunnitelmansa toteutunut? Ja osallistutteko te myös sitten tuohon seuraavaan huippukokoukseen? Oletteko te ajatellut vahvistaa parlamentin roolia Lissabonin sopimuksen sisällä siten, että me voisimme osallistua entistä enemmän Ukrainan ja Venäjän kanssa järjestettäviin huippukokouksiin? Onko tällaiseen tähtä, tähdätty? Ja vielä Onko teidän mielestänne muita päivämääriä olemassa AFETin kokouksia varten? Voimmeko siis odottaa teitä tänne vielä uudelleenkin? Minua minua kiinnostaa kovasti se, minua, ja tämä teidän vastauksenne olisi varmasti lisäkysymyksiä vielä esitettävänäkin. Tiedän, että tämä on vasta teidän toinen päivänne, niin eikä teillä ole vielä mitään paljon sanottavaa, mutta varmasti myöhemmin saamme teidät tänne uudelleen. Kiitoksia, ja seuraavaksi edustaja Brandner, puolitoista minuuttia. Arvoisa Rova Ashton, teidän tehtävämme on nyt luoda Euroopan ulkosuhdehallinto teillä ei ole tähän mennessä ollut kokemusta klassisessa kansallisessa diplomatiassa, vaikka täällä olettekin vastanneet hyvin diplomaattisesti. EUlla ei ole diplomaattista perinnettä. Tämä voidaan pitää puutteena tai mahdollisuutena. Me pidämme sen mahdollisuutena, koska haluamme se vapauttaa EUn kansallisesta diplomaattista perinteistä ja luoda uuden vuosisadan eurooppalaisen diplomatian. Tämä ei tarkoita sitä, että ajattelisimme ryhmittäin, vaan kokonaiskonsepteittain. Ja siksi meidän mielestämme kriisinhallinta ja rauhan rakentaminen on ulkosuhdehallinnon keskiössä. Nyt teidän täytyy luoda meille originaali ehdotus ja minua hiukan kauhistutti se, että ulkosuhdehallinnon pitäisi tuoda lisäarvoa jäsenvaltiolle. Minun mielestäni se pitäisi tuoda lisäarvoa meidän kansalaisillemme. Teidän äh, lähestymistapamme on hyvin kan- jäsenvaltiopainotteinen ja mielelläni haluaisin, että ottaisitte kantaa siihen. Ja toivottavasti teet ehdotuksen tammikuussa, kuten Barrosokin teki visiostanne Euroopasta maailmassa ja konkreettisista hankkeista. Ja odotamme yhteistyötänne Euroopan parlamentin kanssa. Teidän ensimmäinen lausuntonne eilen oli iloinen yhteistyötä neuvoston, komission ja jäsenvaltioiden kanssa. Siinä ei mainittu laisinkaan Euroopan parlamenttia. Minun mielestäni oli traaginen yllätys. Toivottavasti muutatte lähestymistapaanne tulevaisuudessa. Odotamme kuitenkin yhteistyötä kanssanne. Kiitoksia. E Kiitoksia edustaja Brandner ja seuraavaksi edustaja Lambsdorff puolitoista minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja Baronter Ashton. Liberaalitkin saivat mm, miel- aikaan vaikutelman teistä täällä valiokunnassa. Teidän tehtävänne perustuu Lissabonin sopimukseen. Olette myös Barroson eh, ensimmäisen komission jäsen, joka perustuu sidottu Nitsan sopimukseen, siksi olemme hiukan oikeudellisessa välitilassa tällä hetkellä, mutta olemme vakuuttuneita siitä, että voitte hoitaa tehtäviänne tässäkin vaiheessa. Se on meidän mielipiteenne, joka ei mitenkään vaikuta tammikuun kuulemistilaisuuteen, mutta olette toimineet täällä mielestäni hyvin. Me tulimme tähän kuulemistilaisuuteen, halusimme antaa teille mahdollisuuden, emme odottaneet mitään selkeää henkilöstökaaviota ulkosuhdehallinnosta tai konkreettisia vastauksia suhteessa muihin komissaareihin, mutta tammikuussa odotamme konkreettisemmin vastauksia. Älkää odottako huhtikuuhun asti, mitä tulee ulkosuhdehallinnon rakenteeseen, se tulee olemaan keskiössä täällä tammikuussa. Sitten minulla on tarkka kysymys liittyen juridisiin tehtävään. Teidän mielestänne, oletteko olette yhdessä virassa ja teillä on kaksi erilaista työmenetelmää vai onko teillä kaksi virkaa? Ja mitä mieltä olette siitä, että presidentti Barroso haluaisi antaa laajentumiskomissaarille naapuruuspolitiikan? Se on myös määrärahan kannalta kriittinen kysymys teille. Ja tärkeää on, että huolehditte siitä, että neuvoston ja komission eh, edustustot YKssa yhdistettäisiin. Se on tärkeää. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Lambsdorff ja seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Svoboda. Thank you very much. Uh, Kiitoksia. Monet kysymykset ovat olleet enemminkin viestejä teille, mutta äh, minäkin jatkan tätä rataa Venäjästä toistaakseni vielä. Odotamme teiltä hyvin pragmaattista politiikkaa, mutta että olette erittäin tiukkoja ihmisoikeuksien demokratian suhteen. Ja North Stream on Euroopan unionin prioriteettihanke, joten sitä voidaan kyllä kritisoida, mutta se on prioriteettihanke, josta Euroopan unioni on sopinut. Sitten Yhdysvalloista. Me tarvitsemme erittäin äh, vahvaa allianssia Yhdysvaltoihin, mutta eh, sen pitää olla Euroopan näkökulmasta toimiva. Ja mitä ystävällisempiä olemme, sen kriittisempiä voimme olla joistain asioista. Sitten eh, ydin aseriisunnasta. Minun ryhmäni on erittäin iloinen tästä sitoutumisesta. Niin jatkakaa sitoutumistanne, vaikka teidän pitäisikin olla diplomaattisempi eh, tästä lähin, mutta se on kuitenkin oikea lähestymistapa. Ja sitten täytyy yhdistää ulkopolitiikka ja muut kysymykset, aivan kuten sanoitte. Ja sitten nyt paronitar istutte edessämme, mutta tulevaisuudessa meidän täytyy päättää, joko istutte neuvoston puolella tai komission puolella. Me haluaisimme, että istuisitte komission puolella. E, emme, että unohdatte neuvosto, mutta meille te olette komission varapuheenjohtaja, jolla on vastuu Euroopan parlamentille, joten voisitteko istua komission puolella, se olisi oikein mukavaa. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Svoboda. Ja seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Brock. Äh, äh, Puheenjohtaja, hyvä varapuheenjohtaja teillä on salkku, joka on sisällöllisesti teille uusi ja samanaikaisesti teidän täytyy luoda uusi ja täyttää uusi tehtävä. Tämä on todella valtaisa työ, joka teidän esenteenne on asetettu ja olemme iloisia siitä, että rohkeasti olette ryhtyneet työhön. Olin viime päivinä erittäin iloinen, kun kuulin, että aiotte toimipaikkanne perustaa komissioon. Nyt kuulin viimeistä puheenvuorosta, e, että teitte sen kahvipisteen takia, mutta että muuten toimitte neuvostossa ja muualla. Oletteko tietoisia siitä, että suuri osa virastanne johtuu, tulee yhteisön politiikasta, joka on komission tehtäväaluetta, ja että teidän virkanne on yhteisön politiikkaa monella saralla, eikä vain hallitusten välisiä tapahtumia ja tämä pitää pitää mielessä. Ja että tämän lisäksi ei ole kyse pelkästään yhteistyöstä Euroopan parlamentin kanssa, jonka unohditte lehdistötilaisuudessa, mutta jota kuitenkin täällä tarjositte, vaan että on kyse myös vastuusta ja tilivelvollisuudesta, joka teillä on tätä parlamenttia kohtaan. Ja viimeinen kommentti liittyy siihen, mitä edustaja Brandner sanoi ulkosuhdehallinto on yhteisölle ja yhteisön toimielimelle enemmän arvokas, ei jäsenvaltioille. Ja jos olette puhuneet Koreperin kanssa, mutta ette tähän mennessä Euroopan parlamentin kanssa, niin teillä on jonkinlainen väärinkäsitys kyllä mielessä ja toivottavasti todellisessa kuulemistilaisuudessa tammikuussa tämä väärinkäsitys saadaan poistettua, jotta ongelmia ei synny yhteistyössä. Sydämelliset kiitokset. Rouva Ashton, olemme aivan aikataulussa, olemme ihan minuutilleen pitäneet kiinni tästä aikataulustanne. Minä äh, olen nyt hyvin äh, suurpiirteinen ja luovun viimeistä kahdesta minuutista, niin annan teille kahdeksan minuuttia aikaa vastata kysymyksiin. Olkaa hyvä. Thank you, uh, president. Kiitos puheenjohtaja. Varapuheenjohtaja. Teidän analyysinne niistä oloista, jotka luovat laittoman maahanmuuttoon. Oli kiinnostava. Tämä näkyy monin tavoin työssämme. Tämä liittyy Atalanta-työhömme. Se soveltuu niin moniin ulkopolitiikan piirteisiin, että ei pidä ainoastaan tarttua ongelman oireisiin, vaan ainoastaan, vaan myös syihin. Tämä on hyvä johdatus minun ajattelutapaani. Minun mielestä tehtävämme on saada la- vetää langat yhteen, jotta edistäisimme arvojamme, demokratiaa, ihmisoikeuksia, mahdollisuutta ihmisellä elää rauhanomaisesti, kehittää talouksia, lähettää lapsensa kouluun, toteuttaa itseään. Tästä näkökulmasta lähestyn työtäni ja tarjoan minulle mahdollisuuden sanoa tämän. Nämä ihmisoikeudet, arvot, kunnia, arvoinen elämä, niiden täytyy olla työmme perustana. En sano, että niiden muuttaminen käytäntöön kaikissa suhteissamme on aina helppoa. Jotkut niistä ovat erittäin monimutkaisia en minä vältä vastauksia siksi, että minulta puuttuisi näkemyksiä, vaan siksi, että esitän teille harkitun mielipiteen enkä reaktiota. Olen ollut täällä nyt päivän pari tuntia. Kuinka välkkynä minä nyt sitten saattankaan itseäni pitää briefauksessa, niin minun mielestä meidän pitää perustaa työmme parhaaseen tietoon, keskustella oikeaan oikeiden ihmisten kanssa ja sitten vastata. Näin tulen toimimaan. Miten sitten tulee kansainvälisen oikeuden rikkomuksen, en ole oikein ymmärtänyt kysymystä, mutta kuuman suhteen komission jäsen totesi, että tilanne on liikahtanut ja komission täytyy miettiä, mitä se merkitsee. Ja tästä toinen loppu loppunäkökohta. Maailmantilanne on harvoin staattinen. Ja harvoin se on kaksijakoinen, että olisi vain kyllä, ei vastauksia. Kun tarkastelemme maailman tilannetta, muutoksia, meidän täytyy sitten kääntyä neuvoston komission parlamentin puoleen ja miettiä tilannetta, onpa kysymys Hondurasista tai Obaman lausuntoa Afganistanista tänään. Nämä luovat tilanteita, joissa meidän täytyy harkita, pohtia kantojamme. Meidän täytyy kyetä liikkumaan nopeasti, mutta harkitsevaisesti. Herra Cole, kysytte, tullen, menenkö EU ja Ukraina huippukokoukseen. Minä menen sinne. Benito Ferrer waldner edustaa komissiota. Syynä on se, että tässä on aikatauluongelma Clintonin ja NATO-kokouksen kanssa, koska Valner on niin pätevä. Paras tapa mielestäni ratkaista tuo aikatauluongelma, että hän edustaa EUta huippukokouksessa ja minä tapaan ulkoministeri Clintonin ja Naton pääsihteerin. Mutta työskentelemme toki yhdessä. Hän on paljon muutakin tehtävää Venäjän suhteiden kanssa – ja myöskin Sarkoosin viime vuoden analyysin kanssa. Sama pätee Länsi-Balkaniin, itäiseen kumppanuuteen ja olen erittäin tietoinen tästä, mutta kun, te, kun tänne tulin tänään, se oli osittain kuullakseni teitä. Tämä ei ole minun kuulemiseni. Kuulemisessa käsitellään paljon harkitumpia politiikkakysymyksiä, vastauksia mutta tänään halusin re- reagoida nopeasti, en vastatakseni kaikkeen, vaan koska halusin ensinnäkin kuulla teitä ja vastatakseni parhaani mukaan. Ja toisekseni halusin tehdä teille selväksi, kuinka tärkeänä minä pidän parlamenttia ja vuoropuhelua sen kanssa. Että te mitenkään näin minua nyt viimeistä kertaa tänään. Pyrin tapaamaan teitä usein, niin usein kuin mahdollista. Ja yksi haasteistani on, miten laatia aikataulu viiden vuoden työlle. Nämä mahdollisuudet ovat siis tärkeitä. Ruan Brandner diplomaattisen perinteisen liittyen ja lisäarvoon liittyen. Olet aivan oikeassa tehtävänä tarjota lisäarvoa kansalaisille. Minä käytän jäsenvaltioita ikään kuin lyhennyksenä kansalaisille, mutta olet oikeassa, sana kansalaiset pitää käyttää. Meidän täytyy löytää uusi perinne. Ja kansalliset eskunnan kanssa pitää tehdä asioita uusin, mutta siitä huolimatta haluan esittää tämän, sen näkökulman, että tehtävän on uusi. Minulla ei ole ka- kabinettia, ei toimistoa, ei minulla ole tiimiä. Olen perinnyt tavallaan tyhjän paperin ja olen nyt riipustanut muutaman asian sille, pari pikkujuttua. Olen miettinyt jotakin asioita. Minulla ei ole komission jäsenen toimistoa. Työskentelen aikaisemmat kollegani, aikaisemmin kollegani työskentelevät kauppakysymysten kanssa ja pyrin vetämään aikaa myös neuvoston kanssa, pääsihteerin kanssa ja minulla ei ole kuin oma itseni ja pikkasen lisätukea. Tämä ei ole mikään tekosyy, mutta tämä on miten asiat ovat. Budjetoinnin kannalta Lissabonin sopimus on ihan uutta, kaikki tämä puheenjohtajuuskysymys on uutta. Joten tuskin on yllättävää, jos sen kykene antamaan kattavia vastauksia. Mutta ehkä se on etukin. Minä en odottanut, että tämä tehtävä lankeaisi minulle syntymäoikeutena. Joten minä tarvitsen teidän apuanne täyttääkseni tämän valkoisen paperin. Herra Lambsdorff haluaa täsmäisiä vastauksia tammikuussa. Tammikuu on uusi kokemus. Sata tuntuu vähän samanlaiselta kuin tänään, mutta meillä on parempi mahdollisuus miettiä sitä, mihin ollaan silloin päädytty, eikä ihan ensimmäisiä hetkiä. Ne parlamentin jäsenet, jotka ovat aikaisemmin työskennelleet minun kanssani, tietävät, että minä pyrin aina keskustelemaan kanssanne. Herra Svoboda, puhutte monista ydinsuhteista, Venäjä ja Yhdysvallat, hyvin tärkeitä. Pragmatismi tulee olemaan olennaista näissä suhteissa. Missä minun pitäisi istua? Minä en tiennyt, missä istua ennen kuin, en tiennyt ennen kuin tulisin tänne ää, äh, lavalle. Tämä istumiskysymys on aina ongelma. Minä pyrin vaihtamaan paikkoja näiden kahden välillä mikä on tärkeintä, miten te, neuvosto ja komissio mieltävät asemani. Tämä virkani on jotain ihan uutta ja pyrin tekemään siitä, siitä niin menestyksekkään kuin mahdollista. Pitäkää minut tilivelvoisena, mistä haluattekin, se on demokratia. Mutta auttakaa minua myöskin saamaan asiat tolalleen. Tämä tehtävä ei ole mahdottoman hankala, mutta se on iso tehtävä. Meidän pitää kokea, että, että tämä täyttymyksen hetki niiden vuosien jälkeen, jotka on neuvoteltu sopimuksesta ja vuoteni parlamentissa Isossa Britanniassa eivät ole turhia, jos kokemukseni siellä ottaa minua saamaan tästä virasta kaiken irti, mutta tarvitsen teidän apuanne siinä. Ja se on minusta erittäin tärkeää tulevaisuudessa. Bene. Grazie, signora Aston. Hyvä. Kiitoksia, Rova Ashton. Kuten sanoitte, tämä on ensimmäinen tapaaminen. Me järjestämme niitä lisää. Meillä on yksi muodollinen tapaaminen tammikuussa, jossa voimme palata näihin kysymyksiin ja vastata niihin puutteisiin, joita tässä ehkä oli. Joten eh, kiitoksia. Näemme mm, jälleen ja hyvää työtä. Ei Istunto on keskeytetty. Jatkamme viiden minuutin kuluttua. Meillä on laajennettu puhemiehistö tässä samassa salissa.